Okay, colleagues, uh, can we... Kollegat, voimmeko aloittaa? Teillä on esityslista. Ja voimmekohan hyväksyä esityslistan? Jos kommentteja tai muutoksia ei tule, teillä on myös 8.3.22.23 2.3. Pöytäkirjat, onko teillä niistä kommentteja? Jos ei, otan kommentit vastaan nyt, mutta niitä ei näytä tulevan. Ja vain yksi tiedonanto. Muistutan teitä sitä, että 14.6. Strasbourgissa on ylimääräinen kokous kello 7.30 yhdeksään ja siellä äänestetään CRD3 mietinnästä. Meillä on 21.6. kuudetta kello kolmesta ja seuraavana päivänä aamulla ja iltapäivällä kokoukset. Tässä kaikki tiedonantoni, joten voimme siirtyä esityslistalla kohtaan neljä. Hans-Peter Martinin mietintä kaupparekistereiden yhteenliittäminen, joka kuulostaa kovin kiinnostavalta. Pyydän esittelijämme esittelemään asian. Work has been even more... Niin, työ on ollut kiinnostavampaa kuin ehkä ajattelittekaan. Niin, siis vielä kerran syömilliset kiitokset aivan lyhyesti niistä kommenteista, joita vielä on tullut. Meillähän oli keskustelu tästä asiasta. Olennaisemmiltaan kysymys on siitä, että juuri tällaisina aikoina kuin nyt, <clears throat> että tehokkaasti sekä ammattilaiset erilaisten yrittäjien että kansalaisten osalta voidaan tutustua papereihin ja voidaan oikeusvarmuutta turvata tiedon saatua ja lisättyä tehokkuutta. Haluan siis kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia itselleni. Itse olin tarttunut niihin kommentteihin, joita täällä keskustelussa tuli ennen kaikkea kollega Bulmanilta ja myös konservatiiveilta. Ja olen pyrkinyt omin tarkistuksiin sitten tämän mukaisesti myöskin tuomaan ne esille. Minulla on kaksi ongelmaa. Yksi niistä koskee tarkistusta numero neljä kollega Simonilta, joka ehdottaa, että, että kaikki verkon kautta saatavat tiedot alkuperäistä riippumatta ovat aina sellaisia luotettavia. Tässä ongelmana on se, mitä tämä, en voi käsittää sitä, mitä tämä voisi tuota, toteuttaa, koska mehän haluamme yhteisen Euroopan laajuisesti käytettävissä olevan kaupparekisteri, mutta se, mitä tästä syntyy, ainakin minun tulkitani on se, että tästä tulisi lisämenettely, joka luotaisiin siltä varalta, että kansalliset kaupparekisterit eivät saisi tehtävänsä täytettyä, ja minusta tämä on byrokraattista lisätyötä, ja tämä myöskin edellyttäisi toisenlaista oikeusperustaa kuin se, joka meillä nyt tällä hetkellä on yhteisenä tavoitteena komission kanssa, ja toivoisin, että eh, niitä, se, että saataisiin sisällisenä ajatuksena se, että olisi mahdollisimman ajankohtaista tietoa, ja tässä sitä kuitenkin pyytäisin, että tämä nyt hylättäisiin, tämä ei ole sovellettavissa, tai ei voida panna toimeen, eikä tämä, tämä voisi siis johtaa jopa lisää kustannuksia. Toinen ongelma on sitten, jos näin voi sanoa, on tällainen äänestyksessä suunniteltu jako, joka koskee tarkistusta viisi, joka on minulta. Minusta olen ymmärtänyt, että valiokunnassa on selkeä enemmistö sen puolesta, kuten kollega Bulman kauniisti sanoi, että me olemme sitä mieltä, että me valtaenemmistö parlamentissa, että eurooppalainen ratkaisu tarvitaan, joka on velvoittava, helppokäyttöinen ja kansalaisten helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. Nyt olen ymmärtänyt, että poliisissa syistä er, eräs poliittinen ryhmä, nimittäin Euroopan konservatiivit ja uudistajat, ECR, ei halua tätä velvoittavuutta tänne. Olen valmis hyväksymään sen, että tästä seuraa kohta kohdalta äänestys, mutta kuitenkin esittelijänä suosittelisin, että tämä velvoittavuus jätettäisiin tänne, koska jos jäsenvaltiot valita sen, mitä tekevät tai eivät tee, niin se ei olisi hyvä. Ja myös olisi tärkeää, että jos enemmistö valiokunnassa voisi hyväksyä sen, että se on velvoittavaa, niin silloin tämä peruste, joka liittyy helppokäyttöisyyteen, kansalaisten helposti luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen, eh, säilyisi myöskin. Ja tämä on myöskin herra Simonin tarkistuksessa. Tässä kaikki, mitä minulla oli sanottavana. Kiitän erittäin tehokkaasta työstä, jota sihteeristö on tehnyt ja työntekijäni. Ja tässä nyt kaikki, mitä meillä on sanottavana. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin äänestys on huomenna aamupäivällä. Okay, uh, thank you very much. Paljon kiitoksia tuosta. Haluavatko varjoesittelijät kommentoida SND-ryhmästä Simon? Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für Herrn Martin für die äh, gute... Kiitokset ja kiitokset tästä hyvästä pohjatyöstä. Tärkeää on, että saadaan sitovat määräykset aikaan ja näin pidetään huoli siitä, että kaikki jäsenmaat osallistuvat ja yhtiöt, joilta tietoja saadaan, esittävät tiedot riittävän kattavina, koska muutoin tämä on vain eh, järjestelmä, joka eh, antaa ikään kuin kuvan tilanteesta, mutta sitten ei kuitenkaan välttämättä heijastele todellista todellisuutta. Toisin kuin kollega Martin, katsoisin itse, että olisi tarpeen että olisi paikka, jolla, jossa olisi yleiskuva eh, sen hetkisestä tilanteesta ja eh, siitä, että todellakin eh, annetaan paikkaansa pitäviä tietoja eteenpäin, koska muutoin mm, luottamus, joka on olemassa tällaisen eurooppalaisen rekisterin, on sekin vain näennäistä. Jos yritys haluaa varmuutta toimintaansa tällaisen rekisterin myötä, ei voi koskaan olla varmoilla vesillä, jos emme tee sitovuutta tälle osallistumiselle, eikä koskaan voi olla varma siitä, voiko tietoihin luottaa vai ei. Ja siksi tämä onkin mielestäni perustavaa laatua oleva kysymys. Eli halutaanko saada aikaan sellainen väline, joka antaa selkeän hyvän yleiskuvan kaikille markkinatoimijoille tulevaisuudessa, vai eikö tällaista välinettä haluta? Sillä sellainen väline, joka ei kuitenkaan voi taata tietojen paikkansa pitävyyttä, ei ole toimiva eikä kelpo väline. Karens on behalf of the EPP Group. EPP Karan. Uh, yes, thank you very much. Thank Paljon kiitoksia. Kiitos herra Martin työstä. Keskustelun ydin on siinä, mitä herra Simo sanoi. Onko tässä periaatekysymys pelissä vai kustannuskysymys? EPPn puolelta me olemme sitä mieltä, että periaatteessa tällainen toimiva rekisteri olisi yritykselle hyvä, mutta tiedämme, että jäsenmaissa on eri ja omassa maassani Latviassa, joka on uusi maa. Aloitimme nollasta 20 vuotta sitten ja meillä on erittäin nykyaikainen online-järjestelmä, josta saa kaikenlaista tietoa niistä yrityksistä, joiden kanssa haluaa tehdä bisnestä, mutta tiedämme, että kaikilla jäsenmailla näin edistyneitä järjestelmiä ei ole, koska niillä on pitemmät peri- perinteet. EPPssä me olemme sitä mieltä, että jos tehdään sitova, kysymys on, mm, kuka maksaa sen ja kuka takaa järjestelmän. Me olemme ehdotuksen hengen kanssa samaa mieltä, mutta EPP ei tule kannattamaan järjestelmän pakollisuutta. Ja saisimme paremman kuvan kustannuksista jäsenvaltioissa. Ja jos neuvosto olisi samaa mieltä, kun meillä on syytä olettaa, että neuvosto ei olisi samaa mieltä, kun meillä ei ole tietoa, mihin suuntaan ollaan menossa, me suhtaudumme agno- agnostisesti sitavuuteen. Šešek, ECR. Eh, dobré odpoledne, paní předsedkyně. Kiitos, Kiitos rouva puheenjohtaja. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä Hans-Peter Martin sanoi. Missä meillä on pieni ero lähestymistavassa on seuraava asia. Me olemme sitä mieltä, että kaupparekisterien yhdistämisen täytyy taata se, että järjestelmä on uskottava, tehokas tulevaisuudessa ja että se perustuu niin vähäiseen byrokratiaan kuin mahdollista. Ja tämä liittyy tietysti kokonaiskustannuksiin. Kustannusten täytyy olla niin alhaiset kuin mahdollista. Ja koska olemme tietoisia siitä, että eri jäsenvaltioilla on eri järjestelmät, me emme voi hyväksyä näin tiukkaa, tiukkoja vaatimuksia kuin on esitetty. Joten tästä syystä me haluamme, että neuvosto kenties löytäisi paremman muotoilun, joten me tulimme omassa äänestyksessämme äänestyskäyttäytymisessä korostamaan enemmän vapautta, enemmän liikkumisvaraa yksittäisille jäsenvaltioille ja uskon, että he ovat olemaan meidän kanssamme samaa mieltä. Mr. Bullman. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä esittelijä. Mielestäni Peter Simonin työ on osoittanut sen, että meidän ryhmämme suhtautuu varsin vakavasti tähän asiaan. Se ei ole mikään eh, reuna asia, koska katsoisimme, että toimiva yritysrekisteri, sen tulisi olla tärkeä osa eurooppalaista sisämarkkinaa. Ja tuon tämän esiin siksi, että lainsäädäntöhankkeet äh, on mahdollisuus hyvin täytäntöönpanna vain silloin, jos tiedetään, ketkä toimivat rajan ylittävästi, miten äh, äh, tuoteketjut ja muut järjestetään. Ja tässä nyt mm, viittaisin viime kauden direktiivin, suuren direktiivin, palveludirektiivin. Sitä esimerkiksi ei ole mahdollisuus hyvin täytäntöön panna, jos emme tiedä, mikä on eurooppalaisen oikeuden osuus tai millä tavalla kansallisen lainsäädännön pohjalta yritys voi toimia. Vaikea tätä on tietää, jos ei edes tiedä yrityksen osoitetta, ei tiedä kuka on toimija. Eli ymmärrän kyllä sen, että byrokraatia ja kustannukset on säilytettävä mahdollisimman alhaisina, mutta eurooppalainen yritysrekisteri katsoisin, että sen tulisi olla tärkeä osa eurooppalaista sisämarkkina-aluetta ja jos e, joku ei e, halua ymmärtää, että ollaan kuitenkin yhteisessä menettelyssä, yhteisiä standardeja kohti menossa, koska tällöin välttämättä tällainen taho ei halua edes toimia tehokkaasti yhteisillä markkinoilla. Ja onkin mietittävä, miten valiokunta kokonaisuudessa suhtautuu tähän asiaan. Kun näinkin tärkeä asia on kyseessä, niin on tärkeää, että mitään sattumanvaraista enemmistöä ei huomenna synny. Haluaisin todellakin tiedon siitä, onko esitys nyt sellainen, että se saa enemmistön taakseen vai tuleeko enemmistö sattumanvaraisesti sitten huomenna. Ja olisi hyvä, jos saisin kuulla esimerkiksi Alden ryhmän kannan asian, jotta saisin selkeämmän kuvan siitä, missä huomenna mennään. Kiitos. Um, Mr. Schmidt, I think you're going to, to come in on behalf of the... Herra Schmidt varmaan puhutte varjoesittelijänä Alden puolesta. Toivon niin, arvo puheenjohtaja. Olisin toivonut, että varjoesittelijäni olisi paikalla, mutta ainakin minulla on hänen äänestyslistansa. Meillä on ongelmia alkuperäisen tekstin kohdan neljä kanssa, jossa viitataan Stoiber-ryhmään. Ja kohdan viisi tarkistus viisi, jossa olisi kohta kohdalta äänestä sitä ECR pyytää. Me äänestämme ensimmäistä osaa vastaan ja kannatamme jälkimmäistä osaa. Ja tarkistus kuusi Peter Simonilta. Uskon. Se on lähes yhteensopiva tarkistuksen viiden kanssa. Se voidaan ottaa myös lisäyksenä. Ja me emme sitä hyväksymme, kannatamme alkuperäistä tekstiä. Ja loputtavat plussia. Riittääkö tämä teille, herra Bulman? Ohne unserem Schattenberichterstatter vorgreifen zu wollen. Niin haluan puuttua se, mitä mieltä Varjo esitteli asiasta. Hänellä on ehkä oma näkemyksensä, mutta minusta olisi kuitenkin hyvä, jos esittelijä voisi vielä olla yhteydessä varjoesittelijän, että saadaan selkeä kokonaiskuva tilanteesta. Ähm, ich gebe das letzte Wort an unsere Berichterstatter. Ja viimeinen sana esittelijälle. Dank, äh, Kollege. Sellaiset kiitokset kollega Bulman. Totta kai mielelläni teen tämän eilenkin. Oli yhteyksiä toimistojemme välillä, mutta emme saaneet käytyä keskustelua vielä, mutta mehän haluamme, että tämä tapahtuu täysin avoimesti. Aivan lyhyesti kysymys vielä kollega Schmidtille. En nyt oikein ymmärtänyt, mitä sanoitte. Ehkä siksi, että äänestyslista, joka nyt on käsillä, on hiukan epäselvä. Tarkoittaako tämä sitä, että liberaalit ovat sen puolesta, että rekisteri on velvoittava Vaivatko he velvoittavuutta vastaan. Jos ymmärsin äänestyslistan oikein, te olette joko velvoittavuuden puolesta vastaan. Nimittäin tämä on nyt perustavanlaatuinen kysymys, haluakseni asian nyt selvästi. Kollega Simon, sosiaalidemokraatit, GUE ja vihreät, myöskin liberaatia esittelijä, ovat enemmistönä ja ovat sen puolesta, että rekisteri on velvoittava. Emme ole vain yhtä mieltä siitä, miten ajantasastaminen tapahtuu niin, että byrokratiasta aiheutuvat kustannukset eivät nouse suuriksi. Olen siis, en ole siis velvoittavuutta vastaan, olen sen puolesta, mutta olen huolissani siitä, mitä Simon on saanut aikaiseksi omassa esityksessään ajatellen omaan byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia. Ehkä me saamme aikaan kompromissin, mutta muuten uskon, että huomenna enemmistö tulee olemaan sen takana, Eh, tässä on hiukan erilaisia näkemyksiä siitä, miten tämä toimii Euroopan unionissa. Sitä se tulee näkymiin ja varmasti äänissä tulee näkemään tämä myös. Mutta kiitän yhteistyöstä ja toivon, että huomenna ei synny sattumanvaraista enemmistöä, vaan poliittinen enemmistö. Good. Well, if there are no other comments, I'm glad to see communication. Yes. Muita kommentteja ei ole. On hyvä nähdä, että viestintäryhmien välillä toiminnan hyvin ja äänestetään asiasta huomenna. Siirrytään kohtaan viisi. Puolueettomien vaikutusarviointien takaminen on lykätty, eli siirrymme kohtaan kuusi. Vasta rakenteen haaste ja sukupolvien välinen solidaarisuus valmistella herra Fox. Uh, Madam Chairman. Um, can I start by thank... Niin, haluaisin ensinnä kiittää sihteeristöä tuesta valmistelutöissä. Demograafiset muutokset eivät ole uusi ilmiö, mutta kun julkista varoista puhutaan, niin nyt kun talouden tilanne on näin huono, niin merkitys on korostunut. Työllisyysvaliokunnan kanssa yhteistyössä olemme kiinnittäneet huomiota julkisen rahoituksen tehokkuuteen ja eläkejärjestelmiin ja kannustimiin pitkän aikavälin eh, sijoituksessa, jotta vastattaisiin demografisiin haasteisiin. Ja jotta lausunto on toimiva, meidän on huomioitava työllisyysvaliokunnan eh, näkemykset myöskin ja käsiteltävä kysymyksiä, jotka kuuluvat omien valtuuksemme piiriin. Ja pyytäisin teitä ja muita huomioimaan nimenomaan nämä seikat, kun tarkistuksia eh, draftaamme terveydenhuoltojärjestelmät, eh, fiskaalikysymykset ovat ilman muuta jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluvia kysymyksiä, mutta meidän on rohkaistava kaikkia ryhtymään sopiviin toimiin, jotta huomioidaan väestörakenteen muutoksen aiheuttamat vaatimukset. Kun väestö ikääntyy, niin tällöin eh, yksityisiä eläkejärjestelmiä voidaan ryhtyä käyttämään ja tällöin sitten on mietittävä, miten valtioiden lisääntyvää taakkaa voidaan keventää on tärkeää saada julkinen rahoitus kestävälle tasolle. On myöskin eh, työmarkkinoita muutettava, niiden tulee olla joustavampia huomioimaan demografinen muutos. On tärkeää, että vanhemmatkin henkilöt voivat jatkaa työssäoloa niin pitkään kuin haluavat. Ja on mahdollistettava se, ettei mitään taloudellisia eh, hankaluuksia synny ja päättäisin nyt esittelyn tähän ja teen muiden varjoesittelyiden kanssa mielelläni yhteistyötä. Ja näin toivottavasti saadaan valiokunnaltamme hyvä lausunto asiasta. Kiitos. että puhuitte niin lyhyesti. Pyydän varjoesittelijöitä kommentteja EPPltä. Essaja. Kiitoksi. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä lausuntoluonnoksesta, jossa on otettu monia asioita, jotka haluaisin ottaa huomioon. Solidaarisina vanhempia sukupolvia kohtaan meidän täytyy tarjota heille huolenpitoa, joka ei velkaannuta tulevia sukupolvia. Erityisesti pidän myönteisenä ää, julkisen sektorin rahoitustilanteen kestävyyden huomioimista. Meidän täytyy kestävällä tavalla kantaa huolta ikääntyvästä väestöstä. Ja ryhmäni puolesta tulee tekemään jotakin tarkistuksia tähän asiaan liittyen. Uskon, että olemme samalla linjoilla. Kuinka isot vaikutukset ikääntymisellä on? Saan kiinni siitä, kuinka pitkälti vanhentuvat sukupolvet pysyvät työelämässä – se on myös kiinni keskimääräisestä työajasta, tehdyistä työtunneista. Yksi keino on tukea vanhem ikääntyvien ihmisten säilymistä työvoimassa. Me voimme myös vaikuttaa ikääntymisen kielteisiin vaikutuksiin myös muin keinoin, muun muassa ehkäisemällä terveysongelmia. Jos elämän lisävuodet olisivat terveitä vuosia, sairastavuuden sijasta vaikutus julkisen sektorin talouteen olisi paljon pienempi. On muitakin keinoja vähentää kestävyyskuilua lisäämällä tuottavuutta ylipäätänsä, mutta erityisesti lisäämällä hyvinvointipalveluiden tuottavuutta, joka on yksi ratkaiseva tapa ratkaista lisääntyviä ongelmia. Suomen valtiovarainministeriö on laskenut, että 0,25 prosentin julkisen sektorin tuottavuuden kasvu pienentäisi kestä, kestä, kestävyyskuilua prosentilla BKTstä. Maahanmuuttajien määrä tai syntyvyys, lisääntyminen ovat keinoja. Minä ehdotan keinoja syntyvyyden lisäämiseksi tarjoamalla nuorille perheille lisää tukea. Tältä pohjalta tein siis tarkistuksia ja oletan, että, oletan, että esittelijät jakaa monet näistä näkemyksistä, koska ne ovat hänen lausuntoluonnoksensa hengen mukaisia. Kiitoksia. herra SND-ryhmän äh, puolesta herra Madame la Présidente, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Hyvät kollegat, ensiksi onnittelen Estelia työstä. Työllä omat rajoitteensa. Teksti on tiivis, joten pitäydyn myöskin lyhyissä kommenteissa. Totta kai julkiseen talouteen vaikuttaa väestökehitys. Ja jos julkismenot halutaan pitää kurissa, niin tässä otetaan liian vähän huomioon se, että jäsenvaltiot voisivat etsiä uusia resursseja mutta tällä hetkellä vielä rahoitusongelmia ei ole kattavasti selvitetty. Lausunnossa otetaan huomioon mahdollisuus vaikuttaa väestökehitykseen hyvällä perhepolitiikalla tai syntyvyyteen vaikuttamisella – sillä jos aktiiviväestö kasvaisi merkittävästi, niin silloin huoltosuhteen heikentymisongelma lievenisi. Ja totta kai meidän täytyy käyttää julkisia varoja perhepolitiikan parantamiseksi. Mutta on asia, johon lausunnossa ei tartuta, eli aktiivisen väestön kasvu, ja sitä toivotaan, niin siihen liittyy sillä kysymys maahanmuuttopolitiikasta politiikka on jossakin tapauksessa liian rajoittavaa. Muistutan teitä, että, että laillinen ja säädelty maahanmuutto vai kasvattaa BKT kasvupotentiaalia EU:ssa ja myöskin lisäisi verotuloja, joka myöskin vaikuttaisi sitten kustannusten syntymiseen. lausunnossa on kaksi asiaa, joista pitää keskustella. Ensinnäkin tässä sanotaan, että pitäisi suosia eläkerahastoja julkisen eläkerahaston sijasta. Me tiedämme, että tässä on tällaiset se perversiä vaikutuksia, jotka syntyisivät, että nämä kaksi järjestelmää ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Kun julkisen sektorin äh, menoja pienennetään, se merkitsee, että kotitalouksilta täytyy kerätä lisävaroja, jotka myöskin painavat ostovoima alaspäin, vaikuttavat siis bruttokansantuloon, alentavat kasvua, pienentävät verotuloja ja julkisen sektorin talous mutta heikettäisi se, että resurssit vähenevät, kun yksityinen kysyntä laskee, jos siirretään eläkerastosta lisää äh, eläkerastosta panostettaisiin yksityisiin eläkejärjestelmiin. Sitten tämä laillinen eläkeikä, lakisääteinen eläkeikä, siinä siirrettäisiin ainoastaan menoja eläkemenoista työttömyystilanteeseen, jos työllisyystilanne heikkenisi. Tietysti jos omaksutaan asiallista talouspolitiikkaa, jolla saavutetaan täystyöllisyys Euroopassa, niin tilanne paranisi, mutta lausunnossa ei oteta huomioon tätä mahdollisuutta ja useimpien jäsenvaltioiden ää, tiukka budjettipolitiikka tulee heikentämään työllisyyden kasvua ja paitamaan työttömyyttä. Ja niinpä eläkejän nostaminen tulee ainoastaan heikentämään, lisäämään työttömyys työttömyyteen liittyviä menoja. Kiittäisin esittelijää ja kollegoitani varjoesittelijöitäni tästä. Kiitoksia ja Rova Intfeltin ajatus on oikein hyvä. Hän, hän on Alden varjoesittelijä. Onkoon hänellä jotain kommentteja lausunnasta. Saatte vähän aikaa asettumiseksi. Okay. Minä haluan olla organisaatio, tai ainakin toivon olevani. Niin, pyydän anteeksi sitä, että olen myöhässä, mutta kuten monet muutkin, minä juoksen kokouksesta toiseen. Me pidämme hyvänä mietintöä kokonaisuudessaan – mutta teemme erinäisiä tarkistuksia ja sain juuri kuulla viimeiset sanat erilliseltä puhujalta, joka puhui eläkejärjestelmien kestävyydestä. Ja jos katsoo keskustelua, jota eurosta ja vakauspaketista käydään, niin yksi asia, joka usein unohtuu, on tietysti tarve tai velvollisuus, joka jäsenvaltioilla on, että ne turvaavat sen, että eläkejärjestelmät ovat kestäviä. Tulemme siis tekemään tarkistuksia, jotka koskevat sitä. Ja me myös teemme tarkistuksen, jolla korvataan kohta kuusi. Kannustan jäsenvaltioita tukemaan perheitä veroja etuusjärjestelmissä. Meistä se ei kuulu tähän lausuntoon. Ei valtion tule kertoa ihmisille, miten heidän tulee järjestää perheasiansa, eikä Euroopan unionin tule todellakaan kertoa jäsenvaltioille, minkälaisia perheitä täytyy rohkaista tai kannustaa. Thank you. I'll hand the floor back. Kiitos. Ja sitten herra Fox, pari kommenttia esitettyistä puheenvuoroista. Kiitos. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Olemme kirjanneet muistiin esitetyt kommentit. No, en nyt ehkä erikseen vastaa, vaan tulen olemaan äh, ihan lähitulevaisuudessa yhteydessä teihin. Muistuttaisin teitä siitä, että tarkistusten takaraja on 4. kesäkuuta ja 28. kesäkuuta keskustellaan tarkistuksista ja 13. syyskuuta on äänestys, joten teillä on jonkunkin verran aikaa keskustella tarkistuksista. Ja nyt siirrytään eteenpäin seuraavaan esityslistan kohtaan. Herra Skiklunan äh, mietintö euron käyttöön ottaminen Virossa 1. tammikuuta 2011. Herra Skikluna varmasti myös käy läpi nämä 13 tarkistusta, joita on ehdotettu. Kiitos. Muistan, että meillä oli viime keskustelussa tilanne, jossa useimmat jäsenet kehuivat Viroa ja sen asennetta, emaisivat kannustuksensa euron liittymiseksi. Totta kai siinä todettiin, että tilastotietojen täytyy olla korkealaatuisia luotettavia. Kiinnitettiin myös huomiota tekijöihin ja samarin myös työllisyyteen. Kiitos varjoesittelijöille, jotka olivat yhteydessä minuun jotta pääsimme yksimielisyyteen tarkistuksista. 13 tarkistusehdotusta tehtiin, kahdeksan yhdeltä jäseneltä Martta Andreasenilta, kaksi Klintsiltä ja yksi Mitchelliltä. Mitä ensimmäisen kahdeksaan tulee, kunnioita Andreasenin mielipidettä, mutta olen täysin eri mieltä sen suhteen, että Viro ei olisi valmista, että meidän pitäisi lykätä maan liittymistä syystä tai toisesta. Noista kahdeksasta tarkistuksesta meillä ei ole muuta sanottavaa. Ne ovat ihan kaikki samanlaisia tai johtavat samaan johtopäätökseen. Sitten herra Klintsin tarkistus liittyen tärkeään asiaan, eli että siirtyminen euroon tammikuusta lähtien – että sitä ei käytetä tekosyynä vähittäiskopioiden kätkettyihin hinnankorotuksiin tai muuten tuottajien hinnan nostoihin. Asia on tärkeä, koska tämä oli merkittävää joissakin maissa, vähemmän merkittävää toisissa. Olemme herra Klintsin kanssa samaa mieltä, eli teemme tarkistukset kohtaan kymmenen, jossa pyydetään viron, viranomaisia valmistautumaan muutokseen hyvin sekä etukäteen että käyttöön otan jälkeiseen aikaan. Sitten sanaan kätketyt. En tiedä, minne se on kadonnut. olemme samaa mieltä. Nämä ää, hinnakortukset tulevat jostain puun takaa, mutta keskustellaan tästä asiasta vielä huomenna. Sitten mitä tulee tarkistukseen, joka liittyy siihen, että Eurostat paikan päällä lähes yhteistyössä tilastoviranomaisten kanssa tarkastaisi asiat. Mutta olen selvitellyt asiat ja näin on itse asiassa tapahtunut. Niin, ja komissio on vakuuttunut, että tilastotiedot ovat korkealaatuisia, joten minusta meidän pitäisi mainita johdantaosassa, että komissio vakuuttaa meille, että Eurostat läheisessä yhteisessä Viron tilastolaitoksen kanssa on varmistanut kaiken relevantin datan, jonka Viron viranomaiset ovat toimittaneet eteenpäin. Tämä raportissa ihan suorasanaisesti on sanottu. Ja tämä tieto pitäisi liittää mietintöön. Ja herra Mitchell myös puhuu dataan liittyvistä kriteereistä. Siinä puhutaan riippumattomasta datasta. En tiedä, mitä riippumaton data ihan tarkalleen on. En minä vastusta sitä, jos kysymys on itsenäisesti raportoidusta datasta. Sitten on toinen tarkistus, jossa pyydetään komissiota tekemään simulaatiota, jossa arvioidaan äh, euron pelastuspaketin vaikutuksia Viron budjettiin. Nämä ovat merkittäviä. Ajatellen, mitä euroalueella tapahtuu joten tämäkin on relevanttia. Olen ihan samaa mieltä. Ja viimeinen tarkistus on herra Mitchellin. Sinne ei viitata Viron, vaan yleisemmin siinä vedotaan, että komissio ja EKP raportoisivat, mihin toimiin on ryhdytty varallisuusesineiden arvon nousun ehkäisemiseksi pyrkimyksenä alhaiset korot. Tämä on ihan tärkeä asia tämäkin. Eli kaikkien olen näiden viimeisen viiden tarkistuksen kanssa samaa mieltä ja varmistamme, että saamme niitä viriteltyä huomista ajatella. Varja esittelee. Mitchell. Lyhyt kommentti ensin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä ja siitä, että tarkistus on hyväksytty. No, Independent on tässä nyt mainittu. Jos independent tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hallitus voi sanoa määräyksiä ja meiltä, kun keskusyksikö esittää lukuja, niin ne hyväksytään, koska kukaan ei kyseenalaista riippumattomuutta. Tästä siis tässä on kyse ja näin toiminnan tulisi olla, mutta halusin tätä vain painottaa. Hyvä, että hyväksytti tämän. Ja sitten viimeisimpään kohtaan, tämä ei välttämättä koske Viroa, mutta voisi koskea, jos tilanne olisi tarvittava, eli asia, jonka kaksi ja puoli, kahden puolen ajan olen esiin nostanut, kun EKPn johtaja oli täällä, kun toin esiin oman maan ja muidenkin maiden ähm, tilannetta. Tuolloin vuonna 2007 toimin esittelijänä ja pyysin EKPtä tarkastelemaan tätä tilannetta ja tiedän, että se onkin esillä ollut. On varsin hankala ymmärtää, miten tämä toimisi. Alhaiset korkotasot tai korkotasot yleensäkin, niitä voidaan inflaatiota vastaan käyttää ja euroalueella tässä on hyvin onnistuttu. Poikkeuksena kuitenkin varallisuusasennet ja muiden inflaatio mutta kuitenkin eh, tätä on hyödynnetty EKPssä ja olisi mielenkiintoista kuulla, eh, mihin eh, tuloksiin on päästy. Mutta muuten haluaisin kiittää tästä esityksestä ja toivon Virolle todellakin kaikkea hyvää. Ja kun tässä myllerryksessä nyt ollaan, vaikka myllerrys ei välttämättä niin paha olekaan aina kuin miltä tuntuu, mutta on hienoa, että tällaisessakin tilanteessa näinkin pieni maa kuin Viro on valmis ja halukas todellakin liittymään euroalueeseen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin toivoisin, että kaikki mietintöistä olen varjoesittelijä, että ne kaikki olisivat yhtä selkeitä – niin että näin nopeasti voisi päästä sopimukseen pienemmistä muutoksista, niin kuin tässä tapauksessa. Jos siis nousee kysymys siitä, että onko Viro valmis liittymään eurovyöhykkeeseen, niin asettaisin kysymyksen toisinpäin. Viro on valmis, mutta onko eurovyöhyke valmis? Se on ehkä enemmänkin kysymys, joka voidaan esittää. Mutta voimme olla iloisia siitä, että jokin maa edelleen on kiinnostunut liittymään eurovyöhykkeeseen, koska olen vakuuttuneita siitä, että huolimatta vaikeuksista eurovyöhykke on jotakin, mikä tulee olemaan kestävää. Siksi on hyvä asia, että Viro haluaa tulla jäseneksi ja että siitä tulee jäsen. Ja mitä täytyy sanoa, että kollega Maata Andreasenin poliittisista tekemä ehdotus, että näin ei tapahtuisi siksi, että siinä ollaan valmiita, en voi ymmärtää sitä lainkaan. Me olemme yhden kerran tehneet poliittisesta syystä virheen, kun olemme päättäneet siitä, mitkä maat ovat liittyneet eurovyöhykkeeseen. Siitä on nyt seurannut katkara, katkera rangaistus, mutta Viro täyttää kaikki kriteerit, se ansaitsee tulla jäseneksi, joten tuemme sitä ja toivomme iloisia siitä, että jäsenvaltiota on tulevaisuudessa 17. Thank you. Uh, I'm looking for the other shadows that are... Haluatko muut varjo esittele herra Kutakuosta? Et, et halua sanoa mitään. Muuten olemme käyneet varmaan koko listan läpi. Haluatko kukaan muu puhua? Ei. Sitten annan puheenvuoron esittelijälle. Ja mehän äänestämme huomenna. Haluatteko sanoa jotain keskustelun päätteeksi? Ei. Haluaisin kiittää esittelijä yhteistyöstä. Tässä on vain yksi sana, jonka pyrin lisäämään tähän. Saan vahingossa tippunut pois. Odotan huomista äänestystä. Sinä kaikki. Paljon kiitoksia. Seuraava kohta. Esittelijä on paikalla. julkisesti noterattujen yhtiöiden johtajien palkat ja palkkapolitiikan rahoituspalvelusektorilla ja puheenvuoro herra Al-Hadruille, joka esittelee myös tarkistukset. Niin, kiitos. Mukavaa, että juuri näin sopivalla hetkellä tulin tänne. Saan kiittää kollegoja tarkistuksista. Niitä on tehty kaikkiaan 84 tähän mietintöluonnokseen, niin useimmat niistä ovat hyvin rakentavia luonteeltaan. Ja joissakin tapauksissa varmastikin niillä voidaan parantaa mietintöä. Tietysti poliittiset jakolinjat tulevat selvästi esille, se ei ole mikään yllätys, mutta lähipäivinä tulen varjostelijan kanssa yhdessä pyrkimään siihen, että tärkeimmissä kysymyksissä syntyisi kompromissitarkistuksia. Uskon, että on erittäin tärkeää juuri nyt antaa voimakas poliittinen viesti ulkomaailmalle siitä, mikä yritysten palkkapolitiikka, korvauspolitiikka on, mitä tulee yritysjohtoon. Tämä tulee valitettavasti olemaan sellainen asia, että nykyisessä rahoituskriisissä – tällä on sitten seurasti myös siitä, että on otettu liian suuria riskejä yrityksissä rahoitussektorilla, ja nyt täytyy yhdessä pyrkiä sitten Linmakaasin eh, mietinnön osalta, jossa puhuttiin pääomavaatimuksista, ja tässäkin on nyt kysymys siitä, että jotkin periaatteet täytyy muotoilla selkeästi tätä kautta antaa hyödyllinen panos käytävän keskusteluun. Huomenna komissio tulee esittämään äh, raportteja siitä, miten suosituksia, jotka ovat lähtöisin kesäkuusta 2009, on sovellettu ja ne liittyvät nimenomaan näihin palkkoihin. Ja uskoisin, olen saanut kuulla, että on vielä paljon tehtävää, että kaikissa jäsenvaltioissa ei vielä ole riittävästi tartuttu tähän asiaan – ja näyttää siltä, että suosituksia ei ole riittävästi huomioitu, että joissakin asioissa olisi tarpeen velvoittava luonne. Ja komissio tulee myös tekemään vihreän kirjan hyvästä hallintotavasta rahoitussektorilla. Ja tietysti siinäkin voimme komissiolta odottaa, että vuoden 2011 alussa sen mukaan, mitä nyt on tehty rahoitussektorilla, myös julkisesti noterattujen yritysten osalta tullaan tekemään esityksiä ottaen huomioon erityisen tilanteen. Mitä tulee sen tarkistuksiin? Voisin sanoa, että joistakin olen yhtä mieltä. Kollega Wortman Kohl on tehnyt tarkistuksen, joka koskee kriisirahaston luomista – ja jotkin esitykset taas koskevat suhteellisuusperiaatetta, sekin on aivan oikein. Ja sitten meillä on tarkistus 67, jossa sanotaan, että ei pelkästään pitäisi tarkastella palkkapolitiikkaa, vaan myöskin eläkebonuksia. Sen lisäksi tietysti voi löytää kompromisseja, mutta sen lisäksi on uskoakseni eräs erittäin tärkeä asia, joka on riskipolitiikka tai riskikäyttäytyminen, yrityksen riskikäyttäytymiseen. Sitä täytyy ensin valvovan viranomaisen äh, tarkastella, mutta tietysti yrityksen täytyy ensin itse lyödä lukkoon, työstää oma riskipolitiikkansa, mutta sen täytyy hyväksyä ulkoinen valvonta. Ja voi myös tukea Rova vuosin tarkistusta. Olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että valvoilla viranomaisilla täytyy olla ratkaiseva rooli silloin, kun on kysymys konflikteista, riskipolitiikan ja palkkojen välillä, että tähän kysymykseen tartutaan niin, että voidaan saada tilanne hallintaan. Ja ehdottaisinkin, että riippumatta velvoittavista toimenpiteistä, jotka ovat McCarthyn mietinnössä, jotka koskevat julkisten julkisnoterattujen osalta otettaisiin tällainen käytäntö, että ne, jotka eivät noudata sopimuksia avoimuudessa – siinä, miten avoimuudessa, joka koskee nämä palkkapolitiikkaa, että ne, nekin asetetaan häpeäpaaluun. Sitten suhde vaihtelevan ja vaihtelevan palkkion ja kiinteän palkkion välillä. Tästä on erilaisia näkemyksiä ennen kaikkea, mitä tulee vaihtelevan, vaihtelevien palkkioiden koostumukseen. Tästä tulee tekemään vielä ehdotuksia, mikä koskee myöskin että palkka haitaria Siinäkin on olemassa eri näkemyksiä, mutta minusta meidän pitäisi tässä keskustelussa myös puhua eettisestä näkökannasta nimittäin selkeästi, koska tämä suuri palkkahaitari sitä ei voida enää pitää vastuullisena. Ja tämä todella ansaitsee poliittista keskustelua. Tähän haluaisin nyt lopettaa. Joudutan mielenkiinnolla reaktioitanne ja toivon, että me jo pian jälleen kerran voimme keskustella asiasta ja niin, että saamme mietinnössä mahdollisimman hyvän ennen kuin pääsemme äänestykseen. Uh, e, bardzo dziękuję. E, szanowni Państwo, e, na pewno należy... Kiitos puheenjohtaja. Tässä on erityisesti erästä myönteistä seikkaa painotettava, kun tarkastellaan tätä mietintöä, eli yhteys palkkioiden ja toisaalta pitkän aikavälin tulosten välillä. Ja tätä asiaa tulisi jollain tavalla säännellä. Säännös, jossa viitataan palkkiokomitean riippumattomuuteen, on myöskin tärkeä kohta. Ja nimenomaan tätä meidän tulisi myöskin puolustaa. Ja odottelen tapaamista esittelijän kanssa. Mutta en tiedä, voidaanko sanoa, että palkkiojärjestelmä nyt kuitenkaan oli suurin syy kriisille, eiköhän tilanne nyt vähän monimutkaisempi kuitenkin ollut, vaikkakin se oli yksi tekijöistä, joka vaikutti kriisin syntymiseen. Ja meidän kannattaa myöskin tarkastella aloitteita, joissa viitataan verotuskysymyksiin. Lisäansaiden verotustahan ei sovelleta Euroopassa. Ja mielellään kuulisin esittelijän mielipiteitä tähän asiaan. Itse henkilökohtaisesti en kuitenkaan oikein ymmärrä, miten olisi mahdollista ajatella, että käyttäisin jonkun tyyppistä äh, äh, takausjärjestelmä, joka estäisi tulevan kriisin. En tiedä, miten varoja tällaiseen voitaisiin hyödyntää. Mielestäni tässä on nyt vähän kaukaa haettu ratkaisumallia. En tiedä, mitä mieltä tästä muut ovat. Tässä tärkeimmät kommentit, jotka halusin esittää. Mielestäni tässä esityksessä on menty oikeaan suuntaan, mutta ehkä käytännön sääntöjä pikemminkin tarvittaisiin sen sijaan, että esitettäisiin jonkinlaista tahoa eh, ja verotuksellisia menettelyjä. No tämä nyt on ensimmäinen asiakirja, jonka olemme laatineet palkkiojärjestelyistä. Ja ehkä olisi syytä katsoa, mihin on päästy nykyisten järjestelyjen myötä. Ovatko vaikutukset olleet myönteisiä vai mitä? Kiitos. Thank you. Uh, Carl Haglund. Thank you, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Yleensä ottaen odotan kovasti keskustelua asiasta esittelijän kanssa. Yleisesti ottaen myöskin on tärkeää, on, että maksumme herra Nitrasin lähestymistavan, että arvioimme toimet, joita tällä kentällä on tehty, ja arvioimme, mitä nämä arviot ja mittaukset ovat antaneet tuloksenaan, ja sen jälkeen pitäisi miettiä uusia kenejä toimenpiteet ovat epätyydyttäviä. Tärkeää myös muistaa, että suhteellisuusperiaatetta noudatetaan, koska meillä on hyvin erilaisia yrityksiä. Ja mietinnön toimenpiteitä voidaan ajatella sovellettavaksi kaikkiin yhteyksiin, mutta se ei kenties ole kaikkein parasta. Mutta pitää myös muistaa, että Eurooppa ei ole mikään kupla. G20-ryhmän päätösten pohjalta täytyy muistaa, että Eurooppa ei ole missään kuplassa. Täytyy ymmärtää tämä globaali tilanne. Emme voi toimia yksin Euroopassa. Want to strengthen the shareholder position, uh, which... Tätä täytyy ajatella osakkeenomistajan tilannetta, mutta tärkeää minusta on, että omaksumme vapaaehtoisen lähestymistavan pakollisen lähestymistavan mistä vain sijasta, mitä tulee osakkeenomistajien osallistumiseen rahoituspäätösten tekemiseen. Minusta AY-liikkeellä ei pitäisi olla mitään asian kanssa tekemistä. Nyt pitäisi ottaa tästä ulos. En ole kaiken kaikkiaan vakuutunut, että poliitikkona meidän pitäisi asettaa prosentteja tämmöisiä lukuja palkoille. Ja tämä linja näkyy tarkistuksissa niin me olemme hieman liian täsmällisiä. Yleensä ottaen on hyvä muistaa, että yritysten tuloksista keskustellaan ylipäätänsä ja tulosten suhteesta bonuksiin ja sitten on kysymys yksilön panoksesta tai suorituksesta, mutta tämä erottelu on tärkeää tehdä, kun me mietimme, onko meidän lähestymistapamme suhteellisuusperiaatteen mukainen. Yleensä ottaen siis minusta asiasta pitää keskustella, mutta pitää arvioida tehtyjä päätöksiä ennen kuin ryhdytään uusiin. Lopuksi muistuttaisin teitä, että me olemme luomassa uusia valvontaelimiä monilla asioille. Meidän täytyy myös arvioida, mitä tehtäviä niille annetaan ja mitä uusia elimiä tarvitetaan. Tarvitaanko palkkojen korvausten seuraamiseksi uutta elintä? Sen suhteen olen vähän skeptinen. Odotan esittelen kanssa käytäviä keskusteluja. Uskon, että löydämme hyvän yhteisen kannan. Kiitos. Kiitos ja kiitokset esittelijälle. Tietysti eh, kansainvälisestikin on sovittu paljon näistä palkkiojärjestelyistä. On todettu, että tarvitaan parempaa sääntelyä, varsinkin kun pyritään välttymään liialliselta riskinotolta. Meidän tulisi kuitenkin olla selkeitä eh, niissä kysymyksissä, eh, jotka halutaan mukaan ottaa silloin, kun puhutaan muista kysymyksistä, joiden osalta tällaisia globaaleja sopimuksia ei ole tehty ja mennäänkö tällöin mahdollisesti eh, rahoitussektorin ulkopuolelle. Ja tällöin saattaisi syntyä tilanne, että eurooppalaiset toimijat ovat eri tilanteessa kuin kilpailijansa. Eli tästä meidän tulisi myös olla tietoisia. Ja niin kuin Karl juuri totesi, tämä suhteellisuusperiaate on tärkeä, eli että pienet pk-yritykset tai varsin pienet yhtiöt niiden ei välttämättä tarvitsisi noudattaa ihan samanlaista kaavaa, mitä tulee esimerkiksi näihin palkkiokomiteoihin ja kansallisille valvojille tulisi tiettyä harkintavaltaa antaa, kun puhutaan varsin pienistä yhtiöistä. Olen jättänyt joitain tarkistuksen liittyen meidän hallinnointitapaan. Se on mielestäni yhtenä osana tässä kuitenkin mukana ja tässä osakkeen omistajan vastuu mainittiin. Mutta Tämä on asia, jota tulee kuitenkin tarkastella sisäisen ja ulkoisen tilinpitovelvollisuuden kannalta. Ja sitten mikä on toimitusjohtajan rooli. Ja niinpä katsoin, että tässä tulisi valvoille esittää samanlaista vastuuta vähän saman tapaan kuin omassa maassani on tehty eh, jo eh, sen suhteen, miten menetellä tulevien toimitusjohtajien suhteen. Ja sitten kun katsotaan OECDn raporttia palkkioista, niin on todettava, että siellä esitettiin varsin mielenkiintoinen eh, linkki riskinoton ja toisaalta palkkioiden välille. Rahoitusnitot, kun arvioivat riskiä, niin varsin usein liikkeelle omasta taseesta ja ei välttämättä riskejä huomioida kokonaisuudessaan, mutta eh, se, joka aliarvioi riskin, on kuitenkin varsin eri tilanteessa kuin missä ollaan siinä vaiheessa, kun on pyritty eh, varoja jakamaan muille. Ja tässä on esimerkkejä siitä, kuinka instituutioriski ei välttämättä ole samoilla linjoilla laajempien markkinoiden kanssa, eli ehkä nämä seikat olisi myöskin syytä huomioida sellaiset rakenteet, kun puhutaan rahoituslaitoksista. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin viitata siihen, että Meillä on tällä ehdotus, joka hyvin voimakkaasti viittaa angloamerikkalaiseen järjestelmään, joka koskee julkisesti noterattuja yrityksiä ja näihin eri johtajiin. Monissa maissa mm, Euroopan mantereilla meillä on se tilanne, on johtokunta ja sitten hallintoneuvosto. Ja minusta voisimme loppumietinnössä myös mainita tämänkin mahdollisuuden. Jos me nyt vain puhumme johtajista julkisesti noterossa yhtiössä, niin ennen kaikkea me emme ota huomioon silloin niitä ihmisiä, jotka julkisuuden silmissäkin saavat erittäin suuria palkkoja ja bonuksia, ja heitä on paljon. Jos esimerkiksi Deutsche Bankia, Josef Ackermann, joka on toimitusjohtaja, CEO, hän saa 11 miljoonaa euroa vuodessa, mutta parhaiten palkattujen talon työntekijöiden joukossa hän on numero 80 90, eli on 70-80 ihmistä, jotka ansaitsevat vielä enemmän kuin hän, jotka ovat kaupan alalla. Ja jos me kestämme nyt vain täällä johtokuntaa, niin saattaa näyttää niiltä, käydä niin, että se hiukan rauhoittaa suurta yleisöä, mutta pohjimmiltaan se ei ratkaise varsinaista ongelmaa. Ja Karl Haglund jo totesikin tästä, että liberaalin ryhmän jäsenenä minun on muutenkin vaikea, minun on muutenkin vaikea siihen eh, hyväksyä sitä, että politiikka muuttuu ylipäätään näihin palkkioihin tai bonuksiin. Meillä on mm, johtokunnan tai hallintoneuvoston sisällä elin, joka päättää näistä palkkioista ja meillä on osakkeenomistajien kokous, jossa tästä asiasta puhutaan. Ja minun mielestäni näiden elinten, näiden ryhmien tehtävänä olisi huolehtia tästä asiasta. Ymmärrän, että poliittinen paine on nyt tullut niin suureksi, että ollaan sitä mieltä, että jotakin on tehtävä, mutta meidän ei pitäisi nyt kuvitella yhtään mitään. Me voimme tehdä minkälaisia päätöksiä hyvänsä. Jos se haluaa kiertää näitä ratkaisuja, niin hän löytää siihen varmasti keinot. Se on melko yksinkertaista. On olemassa jo erikoistuneita asianajotoimistoja, jotka tietävät, miten toimia. Ja olemme jo äskettäin saaneet nähdä ja kuulla, mitä Isossa-Britanniassa tapahtui, kun suunniteltiin suurempaa veroa bonuksille – niin hyvin pian saatiin kuulla siitä, miten voidaan kiertää tätä. Joten on turha kuvitella mitään. Ja luonnollisesti rahoituspalvelualan yritykset ovat eh, sellaisia, että maksavat todella suuria palkkioita johto henkilöilleen, mutta meidän pidä tehdä sitä virhettä, että nyt ottaisimme käyttöön jotakin lukujen, esimerkiksi 50 prosenttia bonusta eikä enempää, mutta kuitenkin joutuisimme hyväksymään sitten sen, että korvausten palkkioiden suuruus edelleenkin on huomattavasti korkeampaa kuin keskimäärin. Me emme voi edelleenkään selittää kansalaisille, miksi työ, pieni työntekijä jossakin pankissa ansaitsee miljoonan tai vaikka 750 000 ja sitten jonkin ö, sairaalan ylilääkäri ansaitsee 80 000, eli vain kymmenesosan tästä. Tämä on hyvin vaikea selittää kenellekään. Meidän on turha kuvitella mitään me yritämme tässä nyt toimia poliittisen paineen vuoksi ja tota, tarjoamme ratkaisua, joka käytännössä tulee muuttamaan oikeastaan kovinkaan paljon. Ja minun mielestäni, niin olen muuten oikeastaan yhtä mieltä mietinnöstä, riskisuuntautuneisuudesta, pitkän tähtäistä suuntautuneisuudesta – tässä kaikessa on järkeä, mutta haluan vielä kerran sanoa, että jos me nyt ylipäätään teemme jotakin tällaista ja haluamme puuttua jotenkin asioihin, se täytyy tehdä näiden johtokuntien kautta. Kaikki ne työntekijät täytyy ottaa huomioon yrityksissä, jotka todellakin saavat valtaisia palkkoja, tuloja. Saattaa olla osittain perusteltua, mutta en pysty perustelemaan sitä, miksi puolustuspelaaja vai Münchenissä saa 12 miljoonaa vuodessa vain siksi, että hän silloin tällöin menee kentälle potkimaan palloa. Se on, joten sanoisin, että no Real Madrid sanoo maksaa vielä enemmän 30 miljoonaa, totta. Se siis tässä minulta. Uh, Voin esittää pari kommenttia itse. Ehkä sitten Arlene McCarthy, kuka muu ei ehkä halua puhua. Teillä on vielä mikrofoni päällä. Voisitko panna sen pois? Minä haluan vain sanoa sen, että totta on, kuten täällä on todettu, että meidän pitää pyrkiä suhteellisuuteen. Ja toivottavasti, kun kompromissiehdotukset on tehty, muistamme tämän periaatteen. Omat eh, tarkistukseni pyrkivät laajasti siihen, että saisimme johdonmukaisuutta tämän lähestymistavan ja pääomavaatimusdirektiivin yhteydessä. Mutta ehkäpä tätä täytyy vähän hienojakaisemmin tarkastella, millä tasolla me puhumme asiasta. Me emme halua mikrohallinnoida bonuksia, jotka ovat siltä pienemmästä päästä. Me haluamme välttää suhteettoman suuret bonukset, jos ne väärtävät asioita ja ne tapahtuvat yrityksen huipulle ja pääomavaatimusdirektiivissä. Me mietimme tätä määrittelemällä asia ansiotason pohjalta. Ehkä Arlin sanoo tästä jo kohta jotain. Pyrimme siis johdonmukaisuuteen. Ymmärrän kyllä se, mikä täällä sanotaan, että teemme mitä tahansa, niin älykkäät ihmiset kiertävät sääntöjä. Mutta jos osakkeenomistajat tietävät, mitkä lainsäädännön tavoitteet ovat ja lainsäädäntö on mahdollisimman järkevästi laadittu, niin silloin osakkailla on yhtiökokouksessa argumentteja ja sitä, että olet, noudatte kyllä lainsäädännön kirjanta, mutta pyritte kuitenkin vähän kiemurtelemaan. Ehkä on sitä toivoa, että jäsenvaltiotkin voisivat täytäntöönpanna tätä älykkäästi. Ja sitten pelastusrahastoista viimeinen kommentti. Meillä on komissiolta ehdotus pelastusrahastolta, joka liittyy yritysten alasajoon ja jossa tarvitaan käyttöpääomaa, jos on rajat ylittävä konkurssi tai jotain sen sellaista. Tuohon liittyy kiinnostavia ideoita, joita voi hyödyntää, erityisesti siihen, miten tartutaan äh, sitten varojen siirtoon rajan yli pääoman tapauksessa – ne saattavat kuulla yhteen jäsenvaltion, mutta sitten valvontaviranomainen voi olla sitä mieltä, että mitä varoja ei saa siirtää. Pankkien tapauksessa asioita ehkä pitää vähän miettiä enemmänkin, mutta meidän ei pitäisi hyväksyä generistä lähestymistapaa, jota soveltaisimme joka yhteydessä. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että meillä on kunnon säännöt rajat ylittäviin konkursseihin. En ole varma, onko tämä mietintö, missä meidän pitäisi lähteä siihen suuntaan. Joten pitäydytään tässä palkkaan ja muihin korvauksiin. Tässä oma puheenvuoroni sitten Arliin. To the list grows. Anyway, Arlene, do you want to come in now? I don't mind. Arlene, äh, haluatko käyttää nyt puheenvuoroa herra Klutens? Ja, ich wollte auch nur... Niin, äh, omalta osaltamme äh, ensin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä kaiken kaikkiaan on varsin hyödyllinen mietintö, mutta tämän lisäksi herra Klinsin puheenvuoroa hieman kommentoisin. Hän ei varsinaisesti ole väärässä, äh, sanoessaan, että tässä on varsin suuria tuloeroja tuotantosektorilla töissä olevat ja tavallisissa tehtävissä toimivat ovat, joutuvat tulevan toimeen varsin paljon pienemmillä tuloilla ja mm, varsin vaikea on puolustella näitä suuria eroja ja siksi olisi syvällisemmin keskusteltava tästä asiasta, eli miten olisi mahdollista hieman oikeutetummin toimia. Mutta tässä ehkä kuitenkin on jonkinlainen alku tämän asian käsittely nyt tehty. Pitkälti voin yhtyä siihen, mitä esittelijä on sanonut. Joitain tarkistusehdotuksia varsinkin Pascal Canfan eh, tarkistuksia voin tukea, koska ne tuntuvat mielestäni mielekkäiltä. Muutoin katsoisin, että esitys alkuperäisessä muodossaan on ehkä parempi kuin millaiseksi se tulisi esitettyjen tarkistusten jälkeen. Kiitos. Okay, thank you. Kiitos. Herra Kamfer tulossa sisälle puhumme pörssinottajan rattojen yritysten johtajien korvauksista. Haluatko puhua asiasta? Muuten Arlin on seuraavana. Minä en halunnut toista asioita, jotka on jo minun mietinnössä, mutta tässä on selvä kytkentä. Arvostan esittelijän työtä. Useimmat ovat jo sanoneet, että valiokuntamme on astuttava johtoon tässä asiassa, koska ää, suuri yleisö kääntyy puolemme lainsäädäntönä, ei yksittäisten palkkojen määräämiseksi, vaan koska meidän täytyy luoda yleiset säännöt teollisuuteen, jossa mopo on lähtenyt käsistä. Eh, onko niin, että supermallien ei pitäisi nostaa sängystä, vaan jos sille maksetaan 300 000 euroa? Me, minä en välitä siitä, koska se ei ole minun rahani. Mutta nyt me puhumme liiallisesta riskinotosta ja talouden terveydestä ja kysymys on siitä, että kun laittaa rahat pankkiin, niin täytyy olla varmaa, että rahat ovat siellä turvassa. Kyseessä ei ole siis palkkatasosta sinänsä, vaan ainoastaan liiallisesta riskinotosta. Herra Nitras sanoi, että palkat olivat kriisin seuraus, mutta näin ei ole, mutta ne ovat kuitenkin olennainen osa kriisiä, koska ihmiset ovat valmiita ottamaan liian suuria riskejä saadakseen korvauksesta siitä. Minusta rahoituspalveluiden korvausjärjestelmää pitää miettiä, ja jos G20 periaatteita ja muita mietitään, niin, niin olen kyllä kollegojen kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy list edetä kansainvälisellä rintamalla yhteisrintamassa, mutta nämäkin tahot miettivät asioita. Kuten esittelemme, eli tarvitaan tasapainoisempi lähestymistapa rahoitusalan korvausjärjestelmään. Miksi muuten meillä olisi tällainen arviointilautakunta, joka kerää dataa ja verrokkivertailuja? Ja jos työntekijä voi saada palkka 90 prosenttia palkkasta bonuksena, niin eihän tässä mistään tasapainoisuudesta ole kysymys. Ja siksi me tarvitsemme säätöjä tänne. CRD3 mietinnön yhteydessä meillä oli varjastelun ja Basel-komitean pääsihteeri herra Walterin kanssa. Herra Walter sanoi, että pankit kykensivät äh, täyttämään pääomavaatimukset, jos ne, ne maksaisi niin hirveitä bonuksia. Eli niiden alojen kulttuuri, jota me nyt tuemme, on kehittynyt niin, että henkilökohtaista voiton tavoittelusta ja oman asennan asemaan isottelusta on tullut pääasia. 40 prosenttia ratuslaitosten voitosta menee muualle kuin, kohdistuu muualle kuin pääoman kasvattamiseen. Joten meillä on lainsäädäntöä velvollisuus asentaa, luoda sääntöjä olematta liian normatiivisia ja jättämällä säätelyviranomaisille vapausasteita niin, että me vaikuttaisi kielteisesti erityisesti pienten laitosten toimintaan ja kommentoisin herra Klintsiä. Joka sanoi, että jos me lakia säädämmekin, niin ihmiset aina löytävät porsaan reikiä, niin kollegalla sanoi, että eikä tässä tuomita alaa, joka ei ole kulttuurisesti muuttunut. Jos että aikaisen lainsäädännön kiertämiseen ja jatkaa korvausjärjestelmiä, palkkajärjestelmiä, jatkaa eivät ole hyväksyttäviä niiden mielestä, joiden mielestä alan pitäisi muuttua. Emme halua sanoa, että mä, meidän ei pitäisi tehdä yhtään mitään. Eikä pidä ajatella, että porsareijat merkitsevät sitä, että mikään toimiin ei pidä ryhtyä. Isossa Britanniassa valtiovarainministeri on tehnyt selväksi, että yritykselle ei sallita juridisia porsanreikiä, vaan valtiovarainministeriö palkkaa omat juristinsa, jotta rahoitusala maksaisi veronsa. Ja juuri siksi tuen esittelijän mietintöä. Hyvä. Ja esittelijä voi sitten käyttää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää kollegoita käytetyistä puheenvuoroista. tässä jotkut tuntuivat ehdottavan sellaista, että odotellaan mitä nyt tapahtuu, ettei liian eh, nopeasti mentäisi asioissa eteenpäin. No komissio tai ilmeisesti saadaan esitys huomenna liittyen suosituksiin, jotka saatiin viime vuoden kesäkuussa. Ja varmasti komissiokertomuksessaan tuo esiin sen, että kaikki eivät ole täytäntöön panneet suosituksia. Ja sitten eh, bonusjärjestelmä eh, edelleenkin kukoistaa rahoitusmarkkinoilla. Eli Tämä kaikki vain on vakuutus siitä, että olisi mentävä pidemmälle kuin pelkästään mitä suositukset esittävät. Tämän lisäksi olisi tarpeen eh, saada aikaan yhteisölaajuinen lähestymistapa, jotta kaikki ovat samassa lähtöasemassa. Vääristyneeltä kilpailutilanteelta tulee ilman muuta pyrkiä välttymään. Ja voin yhtyä niihin puhuin, jotka totesivat, että ei tulisi rajoittua pelkästään yrityksen johtoon tässä yhteydessä. Kyseisen tulee paljon muitakin työntekijöitä, jotka ovat esimerkiksi keskijohdossa ja jotka myöskin hyötyvät näistä palkkiojärjestelmistä huomattavasti. Eli on tärkeää kohdistaa toimet myös näihin ja saada näin laajempi lähestymistapa, kun tätä asiaa tarkastellaan. Eli siis lähitulevaisuudessa tulemme olemaan yhteydessä varjoesittelijöihin ja toivottavasti sitten komission huomisesta kertomuksesta saadaan hieman varmuutta eh, sille, että me voimme toimia kuitenkin johtoroolissa tämän asian käsittelyssä. Hyvä, kiitokset seuraavassa vaiheessahan sitten valiokunnassa 22. päivä kesäkuuta tästä äänestämme ja toivottavasti saadaan heinäkuun täysistuntoon sitten mietintö. No niin, ja nyt voimme mennä viimeiseen kohtaamme tältä päivältä, jos ei tässä nyt jotain ole jäänyt käsittelemättä, näin ilmeisesti ole. Johdannaismarkkinat aiheena ja tulevat toimet tähän liittyen. Werner Langenin mietinnöstä on kyse ja annan ensinnä puheenvuoron esittelijälle. Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben ja über die Änderungsanträge und Meillä on tarkistuksia, olemme tästä esityksestäkin usean otteeseen keskustelleet ja ajattelimme, että valiokunnassa löydettäisiin sellainen esitys, joka saa mahdollisimman laajan tuen taakseen. Ja kun tarkastellaan esitettyä kompromissia, joka on ollut esillä laajasti kahdenvälisesti, mutta myöskin muutoin viimeisen viikon aikana ryhmissä myöskin, katsoisin, että tämä kompromissi olisi nyt sellainen, että se esittää selvän linjan parlamentilta tähän lainsäädäntöön. Herra Barnier kesäkuun loppuun, heinäkuun alkuun on tätä suunnitellut. Toisaalta sitten eri näkemykset johdannaisten osalta on tässä pyritty huomioimaan. Eli E, ne ovat omalta osaltaan vaikuttaneet kriisin syntymiseen, mutta sitten on olemassa erilaisia luokkia ja avoimuus puuttuu, eikä myöskään tätä e, vastapuoliyhteisöasiaa ole tässä riittävän hyvin käsitelty. No niin, nämä ensimmäiset kahdeksan e, painotusta on tässä nyt huomioitu ja sitten loput kohdista aina 23 saakka ovat sitten toiveita, jotka on otettu eh, tekstiin mukaan. Ehkä nyt lyhyesti kertoisin ongelmallisista kohdista. Sosiaalidemokraatit, EKP, ALDE, Vihreät ja ECR ovat eh, esittäneet tai pystyneet sopimaan useimmista tarkistuksista ja toivonkin, että mahdollisimman laaja enemmistö saataisiin aikaan, jotta näin voidaan vaatia mahdollisimman tiukkaa sääntelyä ja siksi en nyt takertunut yksittäisiin sanoihin, enkä välttämättä yksittäisiin tarkistusehdotuksiinkaan, vaan lähdin liikkeelle siitä, että saisimme selkeät linjaukset aikaan ja haluaisinkin kiittää kaikkia, jotka ovat tähän suuntaan panostaneet. Kiistanalaiset avoimeksi jääneet kohdat. Jos nyt johdantosan kappaleesta lähden liikkeelle, niin katsoisin, että voimme yhtyä siihen, että johdannaisinstrumentit ovat tärkeät kansantaloudessa riskien ohjailussa tulevaisuudessakin, mutta ne ovat kuitenkin sellaisia tuotteita, eh, että eh, on tehtävä eh, eroja eri toimijoiden välillä ja koska sääntelyä ei ole tarpeeksi, niin niillä on ollut oma merkityksensä kriisin kehittymisessä. Eli tämän tyyppinen lähestymistapa on se, johon eh, ehdotukset pohjautuvat. Ja tältä pohjalta sitten kompromissit on saatu aikaan ensinnäkin kompromissi numero yksi, joka koskee F-kohtaa. Siitä kaikki olivat yhtä mieltä. Sitten kompromissi kaksi koskee johdatosan kappaletta E. Siinä puhutaan tästä eh, riskistä, oikeasta arvioinnista ja hinnoittelusta johdannaismarkkinoilla. Ja ymmärräkseni mukaan kaikki olivat tästäkin yhtä mieltä. Sitten kompromissi numero kolme Siinä tarkistus 26, Poti Matan tarkistus on pohjana ja siitä kohta, kohdalta kolmessa osassa äänestettäisiin ensimmäinen ja kolmas osa näistä. Olen esittänyt kompromissia ja sitten toinen osio ryhmän toiveiden mukaan menisi äänestykseen. Ja sitten toinen osio, jossa esittäisin miinusta, olisi arviointi siitä, että johdannaiset voisivat olla varsin korkeassa asemassa kansallisesti ja siksi niiden vaikutukset voivat olla varsin suuret koko euroaluetta ajatellen. Tästä sitten eh, ollaan eri mieltä sen suhteen, onko mahdollista, että tällä on markkinoita manipuloiva tai markkinoita mahdollisesti korjaava rooli. Esimerkiksi Kreikan yhteydessähän tilanne oli sellainen, että 310 miljardia euroa, euron määrän suuruudella summalta saatiin näitä valtioplikaatioita, mutta sen 6 miljardin suuruudelta tämä noudatus ja tämä sitten tarkoittaisi, että 12,5 kertaisesti olisi taattu ja tässä päädytään 75 eh, miljardin euron ja tämä vastaa noin neljännestä näistä obligaatioista ne saadaan näiden eh, luototusten myötä katetuksi. Eli ei voida Kreikan yhteydessä sanoa, että spekulaatio olisivat johtaneet Kreikan huonoon tilanteeseen, vaan ehkä pikemminkin luototuspolitiikka, jota maa harjoitti. Ja juuri tämän vuoksi eh, en haluaisi eh, maatan eh, tarkistusta tämän keskimmäisen osion osalta voisi hyväksyä. Sitten tar- kompromissi numero neljä Viisi ryhmää ymmärtääkseni tätä tukee. Ja tässä aiheena johdantosan kappale A. Eli komissionkin toteamus siitä, että tarvitaan parempaa sääntelyä. Ja sitten kompromissi neljä siinä kohta kohdalta äänestys. Sosiaalidemokraatit, vihreät, ALDE, EPP ja ECR maan ensimmäistä toista osaa. Toinen osa kuuluu, että vaikkakin jotkut loppukäyttäjät käyttävätkin tätä spekulaatiotarkoituksiin ja tällöin tarvittaisiin sopivaa sääntelyä. Eli tämä täydentää kompromissiehdotusta numero viisi joka siis koskee omalta osaltaan G-kohtaa. Ja sitten sosiaalidemokraatit olivat mukana äänestämässä kohdasta kaksi ja nyt avoimeksi sen, kuka on mukana tässä äänestyskannassa. Lähtökohtaisesti tämä pitää ihan paikkaansa, ja sitä voi vastustaa, mutta emme päässeet kuitenkaan yhteisymmärryksen siitä, että kaikki tukisivat tätä, ja siksi kohta kohdalta äänestykseen päädyttiin. Ja sitten johdantasan kappale, eh, kompromissiehdotus numero kuusi, sitä on vielä täydennetty sosiaalidemokraattien esittämästä toiveesta, eli järjestelmän riski saattaa syntyä ja siirrot ovat niin suuria, että eh, eh, tulisi huomioida tämä riskin suuruus käyttäjän kannalta. Tässä on myöskin pari se muuta tapausta, kun eilen ja tänä aamuna kymmeneltä tehtiin ilmoitus asiasta sihteeristölle, ja nämä täydennykset, niitä ei olisi huomioitu kompromississa, vaan ne otettaisiin suullisena tarkistuksena. Mehän kaikki tiedämme, että tässä on kuitenkin laadullinen ero. Itse haluaisin nämä mieluummin mukaan kompromissiin, koska suullisessa tarkistuksessahan riittää yhden kollegan vastustus sille, että asiasta ei äänestetä. Ja siksi toivoisin, että sihteeristö ottaisi tämän mukaan kompromissin, vaikka tietoasiasta saatiinkin vasta tänä aamuna. Mutta koska huomenna asiasta äänestän, niin uskon, että äänestysluettelua voidaan vielä muuttaa. Ei tämä kovin suurta ponnistusta vaatisi valmistelutyöt on varsin hyvin hoidettu. No ehkä tämä asia on syytä vielä selvittää, mutta kuitenkin tämä laadullinen ero on ymmärrettävä ja ei mitään spekulaation mahdollisuutta ole syytä tässä sallia. Sitten mm, kompromissi numero seitsemän. Tässä yhteinen kompromissiehdotus on tehty ja se kuuluu niihin harvoihin, e, joita e, sosiaalidemokraatit vielä tarkensivat näillä transaktiotiedoilla. Se on siis täydennys. No, näkemyseroja varmasti on siitä, eh, miten eh, tarkkaperäisesti, seikkaperäisesti näitä tietoja on välitettävä eteenpäin. Ja on olemassa myöskin komission lainsäädäntöehdotus. Ja kysymys kuuluu, ovatko muut ryhmät valmiita hyväksymään eh, sen, että täydennettäisiin kohtaa seuraavin sanoin kun tarvittavat tiedot, näinhän siis sanotaan vanhassa tekstissä sanottaisin, tarvittavat yksityiskohtaiset transaktiotiedot. Eli tässä täsmennetään sitä, mistä tiedoista puhutaan. Uskoisin, että voisimme tämän hyväksyä. Ja sitten kompromissi numero kahdeksan, joka koskee 1b johdantosan kappaletta, eli uutta johdantosan kappaletta. E, sen kaikki olet valmiit hyväksymään. Ja sitten kappalet ensinnäkin e, kompromissi numero yhdeksän Ensimmäinen kompromissiesitys ymmärtääkseni käy kaikille ja koskee 75-85 tarkistuksia. Ja sitten kompromissi numero 9, kohta 1. Siinä kohta kohdalta äänestys ensinnäkin osa 1, joka kävisi kaikille, päättyy säännellyt kaupajärjestelyt, kappale kaksi siis kompromissista 10 on tässä kyse, kohta kaksi kompromissi 10, siinä eh, kohta kohdalta äänestystä esitetään. Ja ensimmäinen osio kävisi kaikille ja sitten jälkimmäinen osio siinä Alden toiveesta käyttäisin seuraavaa sanamuotoa. Toteaa, että eh, tässä likviditeetti tilanne ja niin edelleen. Tätä myöskin puheenjohtaja erityisesti toivoi, ja jotta kompromista voidaan äänestää, olemme valmiit jakamaan tämän kahteen osan äänestystä varten. Ja sitten kompromissi 11 eh, neljännen kappaleen osalta, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, se eh, esitetyssä muodossa kävisi kaikille. Ja sitten kompromissi numero 12, joka ymmärtääkseni myöskin kävisi kaikille. Ja sit, se koskee siis kappaletta kuusi, sitten kappale seitsemän. Ja kompromissi 13, sekään ei olisi ongelmallinen. Ja sitten kappale 8, kompromissi 14, sekään ei olisi hankala. Käy sellaisena kaikille. Ja sitten kappale 9 ja siihen liittyen kompromissi numero 15. Sitä on täydennetty yhdellä lauseella alkuperäiseen sanamuoton verrattuna. Ja tämä koskee myöskin tarkistusta seitsemän eh, DEVE-valiokunnalta. Eli ja tämä on äänestysluettelossa mainittu asia. Tekstin eh, keskelle tulee täydennys, joka viittaa toimivaltuuksiin, toimiviin markkinatoimijoihin ja tiedot jotka liittyvät mahdollisen eh, järjestelmäriskin syntymiseen. Eli ei puhuta vain markkinatoimijoista, vaan myöskin mahdollisesta riskistä se myöskin mainittaisiin. Ja sitten tarkistusehdotus tai kompromissi 14, joka koskee kappaletta 8. Sekään ei ole hankala. Ja sitten eh, kompromissi 15 kappaleeseen 9 ja sitten kompromissi 16 kappaleeseen 12 liittyen tässä kohta kohdalta äänestys ensimmäisen osin osalta ja sitten eh, toinen osa, joka oli sellainen, että se ei käynyt sosiaalidemokraateille. Ensimmäinen osa kävisi kaikille eli tukee komissiota sen hankkeessa, saattaa CCP yhteisten standardien pohjaisiksi ja niin edelleen. Teilnehmern nicht unangemessen beeinflusst werden dürfen. So, der, der zweite äh, Teil. Toinen osa, joka kansanpuolue on hyväksynyt, on myöskin ALDE ja ECR, se täydentää tätä että, niin, että riskinhallinta yksikössä pitäisi olla tämän mukana, että vihreät ja sosiaalidemokraatit ovat tukea, joten kolmasosa kann. Zusätzlich sollen Mechanismen für die sinnvolle ausgestalt. Ja äh, saataisinko tämä riskihallintomenettely järkevällä tavalla hoidettua? Olennainen kysymys oli, Äh, Eli tulisiko näiden olla mukana äh, tässä riskikomiteassa? Tätä tulee siis tarkastella. Ja sitten kompromissi numero 17 AA siksi, että sitä muutettiin, se kaikille kävisi. Ja sitten 18, joka koskee kappaletta 15 ja sitten 19, joka koskee kappaletta kappaletta 16, sekin kaikille käy, kuin myöskin kompromissi 20 kappaleeseen 17 ja sitten kompromissi 21 kappaleeseen 18. Ja sitten kompromissi 22 johdantosan kappaleeseen 1a, sekin kävisi kaikille. Ja sitten kompromissi 23 koskien uutta johdantosan kappaletta, siihen liittyy liittyen EKP, sosiaalidemokraatit, Alli ja ECR voisivat äh, tämän hyväksyä, mutta vihreät eivät. Ja tässä äh, kolmansien maiden asian ongelmana. Tässä on esitetty täydennysehdotus, jonka tänä aamuna sain. Sosiaalidemokraatit sen esittivät ja myöskin osa äh, liberaaleista tai yksittäisistä kollegoista, jotka ovat täällä täysjäseninä valiokunnassa. Ja tässä kyseessä on siis yksi yksittäinen sana, ja ehdottaisin, että kohta korolta äänestyksen myötä voitaisiin tämä hyväksyä. Ja luen nyt tekstin tähän sanaan. Sakkali toteaa, että kaikki transaktiot johdannaistuotteen osalta hoidettaisiin EU-valuutassa. Ja EU-rahoituslaitoksen tulee olla tässä mukana ja näistä tulee ilmoitukset tehdä rekisteriin ja niin edelleen. Ja tässä siis olennaista on tämä toinen e, ja sana on toivottu, että sen sijaan sanottaisiin tai. En tiedä, voisivatko sosiaalidemokraatit vielä vahvistaa tämän asian, eli kolme kertaa vahvistan. Eli johdannaiset, jotka ovat EU-valuutassa, EU-yritystä koskevat ja joiden osalta EU-rahoituslaitos on kyseisessä toiminnassa mukana. Ja kysymys nyt kuuluisi, riittääkö jos sanotaan tai EU-rahoituslaitos. No, tämä nyt ehkä on jonkinlainen vahvistus jota komissio on esittänyt, mutta itse tätä tukisin, koska näin saadaan kattavampi ilmoitusvelvollisuus. Eli tässä nyt nämä työstetyt kompromissit, eh, niistä eh, neuvoteltiin laajasti ja näiden pohjalta sitten eh, ihan vartinsään voidaan kyllä äänestää, jos ne kaikille käyvät. I haven't got a list here of speakers, but Mr. Dominici, I presume, wants to come in next. Dominici haluaa puhua seuraavaksi. Ymmärtääkseni? Kyllä, kiitos. Ensin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Kiitokset myöskin eh, eh, valiokunnan ja ryhmän sihteeristölle varsin hyvin tehdystä työstä. Toteaisin, että mitä tulee eh, menettelytapoihin, voin yhtyä siihen, mitä Langen juuri esitti. Eli tulisi voida tarkistaa näiden viimeisimpien esitettyjen tarkistusten mukaanotto tähän kompromissiehdotukseen. Ja katsoisin, että mahdollisuus tasapainoisemmalle esitykselle, jotta voitaisiin viedä selkeämpi viesti eteenpäin Euroopan komission suuntaan sella, siten, että huomioidaan nykytilanne kunnolla ja sen vakavuus. Ja uskoisin, että esittelijän ehdotus tarjoaa tälle paremman mahdollisuuden. Näin tarjoutuu mahdollisuus parempaan yhteistyöhön. Ja on muistettava myöskin se, että tämän mietinnön merkitys on lisääntynyt siitä, kun töihin ryhdyttiin. nimenomaan näiden viimeisimpien kansainvälisten tapahtumien myötä. Ja uskoisin, että tämä selkeä viesti nyt pitkälti on saanut ja myönteisen vastaanoton tarkistusten osalta. No tietysti jonkin verran ryhmänäkemyksissä vielä eroja on edelleenkin, mutta tässä vaiheessa kuitenkin olisi tärkeää, että valiokunta valiokunta saisi aikaan selkeän viestin Euroopan komission suuntaan. Ja tämän toisi hyvin selkeästi esiin huomisessa äänestyksessä. Ja ryhmäni esittämien tarkistusten suuri määrä on voitu mukaan ottaa tähän kompromissiin, jonka juuri äsken Langen esitteli. Se on oikein hieno asia. Ja uskoisin, että tässä viime tunteina vielä lisätyöstämisen mahdollisuus on olemassa. Puhunpa seuraavaksi Alden varjoesittelijänä. Ajattelin kiittää esittelijä työstään niin sanoin, että vaikka kompromissiehdotukset eivät olleet yksityiskohdissaan täydellisiä, ne edustavat kuitenkin hyvää kompromissia, mutta hänen halunsa ottaa viisi tarkistusta SD-ryhmältä, joka lisää asioita, joista viime viikolla luovuttiin, saattaa johtaa siihen, että yksi ryhmä poistuu kompromissiryhmittymästä. Kuuntelitte kolmea ryhmää ja tässä on joitakin tarkistuksia, joihin en ole ollenkaan tyytyväinen niillä saattaa olla tyydyttäviä vaihtoehtoja, mutta sinun täytyy tehdä vähän enemmän työtä selvittääksesi, kuka nyt on samassa veneessä kanssasi. Olen hankalassa asemassa. On vaikea sanoa, että konsensus olisi laaja, koska nyt konsensus alkaa rapistua. Ja puheenjohtajana olen kovin tyytymätön siihen, että meidän täytyy äänestää huomenna jostakin, joka ei vieläkään ole paketissa. En minä kiellä sitä. Se tekee elämän vain ryhmille vaikeaksi. Mutta täytyy nyt tehdä vielä vähän työtä ennen kuin voidaan luoda sellainen laaja konsensus, mitä etsit. Haluaisin kiinnittää huomiota alueisiin, joita ei ole täysin hyvin muotoiltu. Omistajuuteen liittyy huolenaiheita. Ja siihen, kuka omistaa CCPn ja missä voi olla eturistiriitoja. Tämä liittyy konflikteihin käyttäjien kanssa, mutta – ongelmia voi olla myöskin siinä, että pörssit omistavat CCPtä. Täytyy miettiä tätä omistuskysymystä. Joko omistuksella sitä rajoja, tai löydetään joku muu tapa ratkaista asia hallintarakenteen kautta. Mutta voi olla muitakin omistajia, kuten pörssit tai käyttäjät, joilla on paljon arvokasta syötettä riskinhallintaan, koska jokainen pääomansa tai asiakkaat tai muut ovat pelissä. Sanamuotoilu ei ole täydellinen, ja vaikka onnistuisimme tekemään lisätarkistuksia, niin tämä jäisi epätäydelliseksi. Mutta selvää on, että konflikteja on. Minä täytyy hallinnoida oikein. Nyt lopputuote on tyydyttävä riskinhallinnan kannalta. Tässä on yksi kompromissin lisätty tarkistus, joka liittyy clearin toimintaan ja likviditeettiin. Tämä tulee yhdestä tarkistuksesta, niin olisin aika valmis vetämään sen pois, koska tämä argumentti liittyy riskinhallintaan. Mutta osa ei ole ymmärtänyt tätä. Ihmiset ajattelevat, että jos tätä sääntöä sovelletaan, niin ää, 90 prosenttia derivatiiveista, jotka myydään over the counter pohjalta, niitä ei voi, niitä ei voitaisi clearingia soveltaa, mutta itse asiassa tämä on kylläkin likviditeettiin liittyvä argumentti. Ehkä konfliktiristiriitoihin liittyen meillä voisi olla jotain tuotteita, jotka laitettaisiin clearingiin, joka sitten aiheuttaisi, loisi systemaattisen riskin ccp Laitaisin tämän pois pikemmin kuin tämän sitä vastaan, koska tämä on tärkeä pointti. Tämä liittyy siihen, mihin me pyrimme muualla, eli että riskinhallinta olisi asianmukaista. Haluaisin, että ymmärrätte, tässä mitenkään kierrosti pyritty kiertämään argumentteja komission nyökkäille. Ehkä komissio on ymmärtänyt tämän likviditeettikysymyksen joka tapauksessa. En halua muuta sanoa. Minulla on tänä iltana aikaa selvittää jotakin ongelmia suullisiin tarkistuksiin liittyen. Se kohta, missä tai-sana muutetaan ja-sanaksi, siinä on iso ongelma. jos sinä on tai isänä, siinä on kolme asiaa peräkkäin. Eli jos yksi derivatiivikaupan osapuoli on EU:ssa, mitä tapahtuu, jos Japani tai Yhdysvallat sanoo jotain? Silloin me olemme umpikujassa. Voimme hyväksyä alkuperäisen kompromissimuodossa on ja-sana. Se on erittäin tiukka sääntö. Ja voin hyväksyä että sen miniminä jos, jossain tässä alkuvaiheessa, mutta tämä tai-sana ei käy minulle. Jos yksi kolmesta ehdosta täyttyy, niin ehto on liian laaja ja äärimmäisen protektionistinen. Enkä usko, että ihmiset niin protektionistisia halusivat olla. Jospa sanoisimme varhaisvaiheessa, että kaikki derivatiivit, jotka täyttävät nämä ehdot miniminä, se sekavesi, se voisi olla hyväksyttävämpää, jos nämä ehdot yhdessä ovat liian tiukkoja, mutta muuten varjostelijana minun täytyy vetäytyä kompromissista muodollisesti. Se minun täytyy vain tässä sanoa, mutta täytyy miettiä myös näitä muita asioita, joita tässä on putkahtanut esille. Koska vein työn loppuun omassa ryhmässäni ennen kuin välttämättä näin kaikkia näitä asioita, joista nyt puhutaan. Kun tarkastelin puhelista, niin en ole ihan varma, näinkö kaikkia. Pitäydyn ensin varjoesittelijässä. Kei seuraavaksi. Are uh, you wanting to come back or can I? It's okay. I, I mean, maybe there'll be more points by... Ehkä lopuksi tulee lisää argumentteja, joihin haluat vastata. Haluatko puhua lyhyesti? Selvä, herra Langen. Minä voisin pyytää, että äänestäisimme. Me emme voi selvitä kaikkia asioita yksimielisyydessä. Silloinhan tällä esityksellä olisi enää mitään arvoa. Me täytyy olla jotakin kriittisiä asioita, joista äänestetään. On totta, että sosiaalidemokraatit vasta eilen tai tänä aamuna ehdottivat lisätäydennyksiä. Pyrin osoittamaan jotakin mahdollisuuksia, miten hoitaa tämä. Muu on selvää. Kysymys on nyt siis siitä, miten me äänestämme näistä kohdista. Viimeinen sitä ei ole työsetty. Se oli tämä ja tai tai, ja me täytyy katsoa, miten sitä voidaan neuvotella. Eh, minusta on tärkeää, että saamme kaikkien poikkeavien toiveiden reilun käsittelyn, mutta ettemme etsi niin pitkään kompromisseja, kunnes kaikki ovat sataprosenttisesti tyytyväisiä. Se ei jossakin asioissa ole mahdollista siksi, että mielipiteet ovat erilaisia. Sik- ja mitä sitten tulee liberaaleihin, rouva puheenjohtaja, olette aivan oikeassa – Kysymys, joka liittyy likviditeettiin, on kysymys, jota muut eivät ole valmiit tukemaan. Mutta saatteko te tämän taakse enemmistön? Se ei ole poissuljettua saattaa. Silti käydä niin, että tälle tarkistuksen osalle löytyy enemmistö tai että se saadaan yhteiseen kompromissiin. Tämä on se ensimmäinen osa. Komissio varmasti vielä sanoo asiaan jotakin, toivon ainakin. Sehän on täällä hyvin korkeatasoisesti edustettuna tällä kertaa tästä osasta miten se näkee tämän likviditeetin äh, kriteerinä clearingille. No niin, tämä on yksi asia. Sitten toinen asia. Kiistanalaista on neljä tarkistusta sosiaalidemokraateilta. Ensinnäkin se, onko riskihallinnan johtokunnassa osakkeenomistajien edustus vai ei. Se on osa kompromissia. Ja minä olen sen hyväksynyt, mutta siis että tulee olla edustettuna riskihallinta johtokunnassa tähän demokraatit haluavat erillisen äänestyksen tässä kohdasta, he saadaan oikeus siihen, kansa voi tulla tämän puolesta, mutta me haluamme sosiaalidemokraateiden ottaa toiseen osaan täydennyksen, joka on täysin kiistaton, joka sopii tämän äh, aikomukseen sisältöön, että tulee mekanismi, jolla riskihallintaprosessi saa järkevän sisällön. Äh, tämä on siis vaatimus komission suuntaan, että komissio miettisi sitä, miten tämä prosessi, miltä tämä prosessi voisi näyttää. Ja tämä on äh, hyvä vaatimus, jonka parlamentti voi esittää, ja, mm, eikä puutu muihin kysymyksiin. Ja aivan oikein, johdantossa kappaleissa kohdassa, tarkistuksessa numero 28, 23 meillä on yksi asia, joka on tullut siihen myöskin lisää nyt, ja tai ei, tai tai. Tästä on käyty perustavanlaatuista keskustelua, alun perin kaikki hyväksyivät sen, sosiaalidemokraatit sitten vetivät pois sikäli suostumuksessa tältä kohdalta, ja nyt piti löytää sitten tie sille ratkaisulla, sanotaanko ja vai tai ja on kolmi osainen suostumus kolmansien maiden säännökselle ja tai on vain kaksiosainen. Siis jos käytetään sanaa tai, silloin kaikkien EUn rahoituslaitosten tulisi tehdä tämä ja, ja tapauksessa tämä koskisi vain EUta ja euroa. Siis jos ollaan Lontoossa, Parissa tai Frankfurtissa, jos siellä tarttu, pätisi tällainen kolmasen koskeva määräys vain silloin, kun kysymys olisi EU, jos mä tein euroyrityksen, eurooppalaisen yrityksen, EU-yrityksen osalta euroissa, EU, EU-valuutassa, EU-rahalaitoksessa. Niin, siis kaksivaiheinen tai kolmivaiheinen. Kompromissi oli kaksivaiheinen, mutta kolmivaiheinen, mutta sosiaalidemokraattisesta kaksivaiheisen. Nyt voidaan kysyä, onko nyt sitten jokin tapa, jolla tämä voidaan viedä hoitaa. No, äänestyksellä ja se nyt ei voi olla kovinkaan vaikeaa. Tässä ovat siis nyt nämä kriittiset kohdat. Muu on sitten toimituksellista, likviditeettit, osallistuminen näihin hallintovalvontaviranomaisiin ja sitten komaisen maiden komaisen koskevat edellytykset. Kaikki muu, myöskin te olette olleet ilahduttavasti mukana tukemassa näitä muita asioita, eikä ole mitään syytä lykätä äänestystä, etenkin kun näemme, että täytyy olla tiettyä painostusta, jotta lainsäädäntöstykset saadaan pöydälle. Kiitos. Uh, uh, Kiitos tuosta. Olet vastannut johonkin kysymyksiin, mutta puhuja on vielä. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on keskustelussa ottanut niin paljon mukaan ihmisiä keskustelut ovat olleet intensiivisiä ja vähän sääli, että työskenneltämme pitkään kollektiivisesti viimeisellä hetkellä tulee muutoksia, jotka vievät pohjan pailulta työltä pois. Minulla on ongelmia, jos me muutamme sanan ja sanaksi tai ihan lopuksi meidän täytyisi harkita asioita uudelleen. Keskustelu oli pitkä, se kesti noin viikon ja olisi surkku, jos asia nyt yhtäkkiä muuttuisi. Ja sitten on kysymys siitä, miten kompromissi 18 neuvoteltiin ryhmien kanssa yhdessä. Erityisesti assistentit ja neuvonantajat olivat yhdessä. Ideana oli, että tarkistukset 110-120 olisivat osa kompromissia 18, ja nyt kävimme, että ne eivät olekaan. Joten kompromissien logistiikan kannalta, eli sen suhteen, miten tekstiä korvataan. Tässä on pieni pulma. Ja sitten vähän pienempi juttu, jolla saattaa olla suuria seurauksia, kun ei-rahoituslaitoksille ajettiin poikkeusta ajatuksena, että kaikki raaka dealerit eivät olisi poikkeuksen alaisia. Minusta äh, raakana dillereillä pitäisi antaa mahdollisuus olla lentoyhtiöiden ja muiden kanssa mukana, millä on mahdollisuus luoda markkinoita systemaattisesti. Niitä pitäisi poissulkea. 106 suhteen tässä on ongelma. Ja 107 suhteen siinä puhutaan yritysten derivatiiveista määritelmät mistä niissä on kysymys. Yritysten derivatiiveja määritellään jopa alalla monin tavoin, joten on vähän ongelmallista tässä se, mitä oikein määritellään. Mutta tässä on fantastisesti yritetty saada kaikki saman pöydän ääreen, jotta saadaan hyvä kompromissi. Toivottavasti nyt ei viime hetkellä vedetä pohjaa pois hyvältä työltä, ainakin osittain. Kiitän kaikkia. You're next. Oui, alors tout d'abord, je voulais, euh, comme, comme Dominici... Kuten herra Dominici, haluaisin kiittää herra Langenia ja työn laadusta. Hän on ollut avoin keskustelussa ja pyrkinyt mahdollisimman laajaan kompromissiin. Pysyn siinä kysymyksessä, joka meitä on vähän keskustellut, eli tämä viimeinen kohta, joka koskee kolmansia maita. Minun kantani on vähän tässä puolessa välissä. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että jos, jos meillä on tällaisena, tai meillä on erittäin laaja kanta, jos kaikki alueet, kaikki maailmassa hyväksyvät tämän lainsäädännön, tässä on epäyhteensopivuutta. Meillä olisi lainsäädäntö, joka on liian laaja, jos meillä on sana ja, meillä on liian tiukka lainsäädäntö, koska siinä on liikaa konkreettisia esteitä ei ole kontrolloida, mitä se haluaisi kontrolloida. Joka me löydämme kompromissi näiden kahden muotoilun välillä, tai sitten emme löydä. Silloin poliittisesti me toimme niitä, jotka ilmaisevat selkeimmin EUn tahdon pyrkiä saattelemaan asioita mahdollisimman laajasti. Valitsemme siis tämän tai-muotoilun, mutta olemme aika avoimia, jotta löytäisimme muotoilun, joka olisi yhteen sopiva sen kanssa, mihin, sen kanssa, mitä muut maat, erityisesti Yhdysvallat, saattaisivat hyväksyä. Pari-kolme lisää kantaa liittyen kompromisseihin, jotka olemme allekirjoittaneet. Olemme aika tyytyväisiä siihen, miten maataloustuotteet ja raaka aineita on käsitelty mietinnön loppuosassa. On kirjoitettu myös huomiota siihen, että tässä tekstissä ei toisin kuin äh, Yhdysvalloissa mitään esteitä lopukäyttäjien osallistumiselle. Eli tässä pyritään löytämään hyviä muotoilua, ja jossa otetaan huomioon rahoituslaitosten ja loppukäyttäjien erot pyrkimällä, pyrkimättä sulkemaan ketään pois, joka olisi johtanut sitten pyrkimyksiin kiertää tätä lainsäädäntöä liikaa. Ja tässä pyritään myös standardoimaan mahdollisimman paljon ja tässä myös pyritään mahdollisimman paljon keskusvastapuoliyhteisöjen luomisen. Pitäisi myöskin selkeästi todeta tässä, että korv, tuotteisiin liittyvien korvausten määrittämisvastaus liittyy liittyy seuraavan direktiivin kiinnostavan di- Olemme siis oikein tyytyväisiä kompromissiin, joita olemme löytäneet. Jos kolmansien maiden suhteen löytäisimme kannan, joka ei ole liian tiukka ja liian tyhjä sitä kautta, joka vastaisi mietinnön päämääriä, mutta meidän ei pidä myöskään hyväksyä sellaista, jota ei voi soveltaa, jos kaikki kannattaa, hyväksyvät samanlaista lainsäädäntöä. Se lisäisi toimintamme koherenssia ja jos se auttaisi suuremman enemmistön aikaansaamista, niin se olisi hyvä sekin. Pari lyhyttä kommenttia en ole kovin laajasti ollut tässä mukana. Esitin muutaman tarkistuksen, enkä ollut asian käsittelyssä paikalla. Se 14 kompromissi kuitenkin. Eh, hieman toisenlainen sanamuoto oli mielestäni parempi. Tässä on, että CCPtä ei voi täysin järjestää käyttäjän kautta. Mielestäni olisi parempi should not be owned wholly by users. Eli e, ne eivät olisi täysin käyttäjien omistuksessa. Näinhän e, sen osalta esimerkiksi on tilanne Lontossa nykyisellään. Ehkä amerikkalainen malli olisi parempi. Meillähän oli täällä keskustan johtaja vieraana ja hän totesi, että olisi hyvä, että käyttäjät yrittäjät, osakkeenomistajat CCPn osalta 25-30 prosenttisesti eh, tähän prosenttiosuuteen rajoitettaisiin heidän osuutensa. Organized only, en tiedä mitä tämä varsinaisesti tarkoittaa. Should not be owned by olisi ehkä parempi sana, muoto tässä yhteydessä. Sitten C16, tähän kielellinen kommentti kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen, OK should be included into the risk management board, but should not be represented. Eli pitäisi olla edustettuna riskinhallintakomiteassa, niin tulisi sanoa. Ja sitten se 23, no en ollut Alden sisäisessäkään asian käsittelyssä paikalla, mutta niin kuin Sharon tässä jo totesi, voisikohan ongelma ratketa eh, siten, että esitettäisiin jonkinlainen minimivaatimus, sanottaisiin eh, vähintään eh, kaikki transaktiot ja niin edelleen. Ehkä tällä tavalla olisi mahdollista elää tämän loppuosankin kanssa, eli tämä olisi alintaso ja tästä voi sitten mennä pidemmälle halutessaan. Ja sitten yksi ymmärtämisen liittyvä seikka, jonka esittäisin esittelijälle – Tavoitteenahan on äh, lisätä avoimuutta ja mahdollisimman laajasti OTC-kauppa silloin, kun sanotusta johdannaista puhutaan, äh, saada ne ccp mukaan. Onko esittelijä nyt sitä mieltä, että äh, mietintö nykymuodossaan, kun tarkistukset huomioidaan, että olisi mahdollista päästä näihin esitettyihin toivottuihin tuloksiin? Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Herra Langen on tehnyt lähes kaikkensa. Ja tietysti meidän pitäisi osoittaa kunnioitusta, mutta minut on kasvatettu maassa, jossa valitsee kollektiivinen näkemys. Noudatan tietysti silloin varjoistelijan kantaa tässä – viime kädessä, joten siitä ei mitään epäilystäkään, mutta minulla on jotakin ongelmia sanamuotojen osalta. Aika ajoin minusta kompromissi 11, 13, 20. Herra Langen tässä mielessä on aika ylpeä sanoissaan, että tämä on hyvä väline tällainen kaupan kielto. Vastuullinen lyhyen myynnin kieltäminen on tietysti niin, niin. Joka tapauksessa viime kädessä meidän täytyy tehdä jotakin, mutta sävy on, se on ehkä hiukan populistinen. Ja sana spekulaatio on ikään kuin tällainen todella ruma sana, joka sylkäistään ulos. Ja minusta osa keinottelusta, spekuloinnista Euroopassa on itse asiassa kääntänyt markkinat ylösalaisin ja osoittanut, että jotakin pitää tehdä. Mutta en tule nyt puhumaan omista kokemuksistamme, jolloin me olimme tällainen kohde ja mekin muutuimme. Ehkä, ehkä loppukin Eurooppa voi muuttua ja täyttää kasvu- ja vakaussopimuksen. Tämä parantaisi tilannetta. Mutta tulen odottamaan puheenjohtajan linjaa kiitoksia. Kukaan muu meppi ei puheenvuoroa ole pyytänyt. Komissio on pyytänyt puheenvuoroa Patrick. Ilmeisesti puheenjohtaja. Niin Swinburne juuri kysyi, miksi tarkistuksia ei ole huomioitu. No, sihteeristön tai sitten yksittäisen äänestyksenä. Tämä ei ollut minun asiani. Alun perin ajattelimme ottaa nämä tarkistukset mukaan kompromissiin, mutta sihteeristö päätti, että näistä äänestetään erikseen. Ja e, tämä liittyy näihin 208-214 tai 210-214 tarkistuksen. Ja vaan sitten, no on totta, että kaikkia vaikutelma ei voi mukaan ottaa tähän. Te kommentoitte tätä tarkistusta 23. Siitä käytiin varsin laajaa keskustelua, että onko parempi sanoa ja vai tai. No, loppujen lopuksi päädyttiin ja-sanan, mutta juuri tämän takia te ette tähän eh, tulleet mukaan. Tämän yhden sanan takia. Ja sosiaalidemokraatit vasta tänään totesivat, että tai olisi heidän mielestään parempi. Olisi mahdollista äänestää kompromista 23 sitten, kun on esitetty. Ja sen jälkeen sitten lisää äänestettäisiin tästä ja tai-sanan käytöstä. Se ehkä olisi reiluin tapa toimia. Jokainen voisi ottaa kantaa ö, eh, asiaan mielestäni eh, ja riittäisi, mutta jos enemmistö on Taisanan kannalla, niin sitten se varmasti on syytä valita. Tarkistusta ei myöskään ole tähän tehty, joten tarvitaan kompromissi. Ja Klinsille sitten tavoitteet saavutetaan ja sitten mitä tulee näihin kielellisiin vaihtoehtoihin, niin ehdotukset liittyvät pitkälti tarkistuksiin, joita on tehty, eikä niitä suurestikaan ole muutettu. Ja e, tämän voi alleviivata. Ja se, että e, mitä ei täysimääräisesti eh, eh, omistajat eivät käyttäisi, tai käyttäjät eivät omistaisi. Tämä sitten kuuluu tähän tarkistuksen loppuosaan, eli että lainsäädännössä tulee huomioida hallinnointi, governance, omistusmääräykset, eh, johtajien riippumattomuus ja sitten sääntelyviranomaisten rooli. Eli täällä loppuosassa tämäkin asia tulee käsitellyksi. Kommentti ne pitää kyllä ihan paikkaansa mutta esimerkkinä tässä on amerikkalainen rekisteri ja amerikkalainen CCP, jossa kuusi suurinta toimia on mukana viime vuoden maaliskuulta. Tähän ilmoitetaan tiedot ja vain kuusi suurinta on tässä mukana, kolme eurooppalaistakin ja kolme amerikkalaista suurinta. Sitten tekevät ilmoitukset Amerikan alueella, mutta se ei meille riitä ja tätä taustaa vasten tämä ehdotus on tehty. Ja 25 prosenttia, joka mainittiin, saattaisi tietysti olla pohjana komissionkin konkreettiselle ehdotukselle ilman, että me asian esiin nostamme joka yhdessä tarkistuksessaan pyysi, että vähintään 80 prosenttisesti tässä huomattaisiin CCP, että tämä on tietysti kynnys, jota ei voi määritellä ennen kuin määritelmät on saatu, ja siksi emme tätä toivetta ö, ähm, ottaneet vastaan. Ja sitten Schmidtin viimeisin puheenvuoro liittyen spekulointiin. No, itse viittasin Kreikan valtion joukokirjoihin ja olin sitä mieltä, että ei e, spekuloinnin merkitys olisi niin suuri ollut, mutta sitä ilman muuta myöskin ilmenee. No se Goldman Sachsen e, menettely, sitä ei tarvitse tässä siteerata, eli on luotu tuotteita ja samanaikaisesti sitten e, kilpaileva tuote samalta valmistelta, eli tässä ihan petoksellinen toiminta on ollut taustalla. Esimerkiksi eilen sain sellaisen tiedon, että maatalouden raaka-ainesektorilla vuonna 2010 kaikkien tietojen mukaan 2,5 tonnia, tonnia kakaota kerätään, mutta että jo nykyisellään käydään kauppaa satomäärillä jotka ovat valtavan suuret, eli 20-kertainen määrä on sovittu sopimuksissa, vaikka tällaisia määriä ei edes kasva. Eli tämä ei ole mitään muuta kuin ihan pelkkää spekulaatiota. Eli spekulaatiota on, ei voida sanoa, etteikö sitä olisi, mutta sitä ei aina ole välttämättä siellä, missä sen sanotaan olevan. Eli muutoin uskon, että voimme tämän asian kyllä hoitaa, mutta otsin esiin nostamat kolme seikkaa, eli tai sanankäyttö, likviditeetti ja sitten kysymys osallistumisesta. CCP, nämä ovat nämä kolme tärkeintä kysymystä. Mutta haluaisin myöskin tässä yhteydessä lämpimästi kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja, ähm, yhteistyöstä. Muut seikat uskoisin ovat sellaisia, että niistä varsin hyvin voidaan äänestää. Kiitos. Kenties komissio haluaa kommentoida täällä esitettyjä näkökohtia. Herra Pearson. Kiitos, arvo puheenjohtaja. Tämä on ollut oikein hyödyllinen keskustelu. E, Tästä mietinnästä sukeutuu selkeitä kantoja, asian vakavuus tulee selväksi ja talo on myöskin tehnyt selväksi, minkälaisia lainsäädäntöehdotuksia komissiolta halutaan kesällä. Mitä väärinkäsityksen sijaa ei tässä ei ole, mutta pari kommenttia kiinnittäkää huomiota loppukäyttäjän asemaan. Me keskustelimme parlamentissa tästä vähän aikaa sitten. Meistä on tärkeää löytää kohtuullinen toimiva ratkaisu, joka ei estä Euroopan yrityksiä toimimasta. Kom- komissaarin parlamentissa äskettäin totesi, että me uskomme, että meillä on lähestymistapa, joka on hyvin samanlainen kuin tässä mietinnössä tulee olemaan. Olen oikein tyytyväinen, että ää, poikkeusluvat yritysloppukäyttäjille ovat oikeat eteenpäin, mutta täytyy myös ää, tunnistaa ne yritys, ää, yritykset, joilla loppukäyttäjänä on systeemistä merkitystä. Emmekä me halua yritystä myöskään kiel- porsa- käyttävän näitä poikkeuslupia porsaan reikänä. Ja sponsoreita ja suljeta, me luomme uuden varjopankkijärjestelmän. Tässä on paljon samanlaisia kantoja. Me, missä määrin lisäkeskusteluja on omistajuus, eli keskusvastapuoli yhteisön omistajuus. Meillä on paljon keskusteltavaa tässä. Mikä on ongelma? Tämä on kannustimien vastaamattomuus keskusvastaosapuoli yhteisen rakenteessa ja meidän täytyy vähän tarkemmin miettiä mahdollisia ratkaisuja. Ensimmäinen olisi omistajuuskatto. Tässä on juridisia kysymyksiä, jotka täytyy miettiä vakavasti ja sitä me teemme komissiossa. Täytyy ymmärtää, että keskusvastaosapuoli yhteisön omistamista tapahtuu. Pörssit omistavat yhteisöjä. Pyrimmekö me purkamaan tämän omistuksen Pakotamme me pörssit irrottamaan vastapuoliyhteisöt äh, erilliseksi yhteisöksi. Tässä on vakavia juridisia kysymyksiä. Toinen vaihtoehto on, täytyy miettiä, onko selkeä ja hallita vaatimuksia, joilla pääsisimme savoihin tavoitteisiin. Täytyy keskustella vähän enemmän keskenään. Olemassa olevien ryhmien hajottaminen luo paljon vakavia juridisia ja myöskin korvauksiin liittyviä kysymyksiä EUn markkina-alueella, joten asiasta täytyy vähän keskustella enemmän kanssanne. Sitten likviditeetti, rouva puheenjohtaja. Olemme samaa mieltä, että jos likviditeettiä ei ole, mikään keskusvasta puoli y- yhteisö ei kykene hinnoittelemaan riskejä, koska sillä ei ole vastapuolia. Ja jos CCP ei kykene mittaamaan riskejä, se ei kykene myöskään arvioimaan kykene arvioimaan, mikä marginaali pitäisi olla, eikä se kykene, kykene clearing toimintaan tuotteessaan. Tuosta ei ole erimielisyyttä. Joten tästä käytiin järkevä keskustelu. Kolmanneksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy todennäköisesti keskustella vasta osapuolien sijoittautumisten suhteen lisää. Me haluamme osana säätelyprosessia keskustella asiasta enemmän. Ei kysymys tai tai ja sanankäytöstä kysymys on, tai laajasta, kapeasta tulkinnasta, vaan myöskin sijoittautumisesta. Ja tästäkin täytyy taloissa keskustella. Ja, ja herra Langenin mietinnöstä tullaan keskustelemaan komission palveluissa ja keskustelisin myös neljännestä asiasta, eli kysymykseen, mitä tehdään ää, valtioiden ää, luot CDSien, luottotappiosvappien katteettomasta myynnistä. Komissio on selvittänyt asiaa ja olemme perehtyneet äh, asiaa viime lokakuusta, kenellä oli mitä posioita, kenen kanssa ja paljonko oli pelissä. Olemme selvityksen loppuvaiheessa ja niiden pohjalta tulemme kertomaan, mitä komission jäsen pyrkii tekemään ää, äh, säätelyalueella, kiellämmekö vai emmekö Äh, vastikettomat CDS-shorttaukset. Sitten pieni, mutta tärkeä kysymys, kenenkään pitäisi olla riskikomiteoissa, ei, minusta, ei ainoastaan clearing laitosten edustajat, vaan jos mahdollista, jos intressiä on, riskikomission pitäisi mahdollistaa myös se, että äh, clearing osapuolten asiakkaat ovat mukana – niillä on etonsa pelissä. se saattaisi auttaa riskikomissiota tasapainottamaan laajalle ulottuvia päätöksiä. Kiitos puheenjohtaja. Ja nyt ihan perinteisesti esittelyyn pitäisi saada viimeinen sana, jos hän haluaa puhua. Ja, vielen Dank. Wir haben zu den Kreditausfallversicherungen, zu den CDS ja nur in zwei äh, Punkten äh, Forderungen gestellt. Der Vorschlag soll ja äh, wenn ich das richtig weiß, vom Kommissar Barnier. Niin, tässä ähm, Barnierhan esittää esityksensä vasta syksyllä, eli Piasenin kannattaa varmasti odotella tätä ehdotusta ja näin kannattaakin menetellä. Ja olisi hyvä, jos äh, parlamenttikin saisi näiden tutkimusten tulokset käyttöönsä niin pian kuin mahdollista. Ja sitten toinen seikka tässä yhteydessä, äh, herra Piasson selvästikin oli Bowlesin esityksen kannalla, mitä tulee kompromissiin 10. Likviditeetti olisi siis tärkein kriteeri. No, ryhmät voivat vielä miettiä, olisivatko ne valmiita tukemaan Bowlesin esitystä. Tätä ainakin minä suosittelisin omalle ryhmälleni, jotta saisimme enemmistön tässäkin aikaan, mutta muutoin katsoisin, että pitkälti olemme samoilla linjoilla. Kiitos. Thank you very much. Uh, I guess I needn't remind us that we're voting tomorrow and that this will then be in... Muistutan teitä, että tämä menee kesäkuun täysistuntoon. Voi jäädä tänne pariksi minuutiksi keskusteluun.